Um, dear colleagues, um, Hyvät kollegat, ilmeisesti alakerrassa on vielä ihmisiä tulossa turvatarkastuksen läpi, mutta meidän varmaan kyllä täytyy nyt jo aloitella. Tänne on, on kyllä tulossa enemmän väkeä vielä, mutta he ovat vielä turvatarkastuksessa. Mutta ihmisillä voi olla muutakin ohjelmaa vielä tänään, eli meidän täytyy nyt aloittaa. Eli tervetuloa tähän yhteiseen kuulemistilaisuuteen. Tässä ovat mukana siis kansalaisvapauksien ja vetomusvaliokunnan kuuleminen. Ja minä itse asiassa siellä Wikström toimimme puheenjohtajina. Ja puhumme juuri siitä, että tämä on ollut aika voimakas yhdistelmä parlamentissa. Meillä oli hyvä kuuleminen kansalaisuudesta ja Brexitistä hiljattain. Ja vetomus valiokunnassa myöskin oli tästä asiasta kuuleminen. Ja nyt valiokuntamme tekevät yhteistyötä ja se parantaa tehokkuuttamme. Ja nyt kun meillä on tämä yhteinen kuulemistilaisuus valtiottomuudesta, niin tämä on hyvä askel eteenpäin koska tästä asiasta täytyy keskustella. Meidän täytyy toimia näissä asioissa tietysti. Ja tiedän, että näin on jo tehty monissa jäsenvaltioissa ja omassa jäsenvaltiossani media kiinnitti aika paljon huomiota valtiottomuuteen juuri tällä viikolla, kun ajatellaan lapsia, lasten kansalaisuutta ja rekisteröintiä. Ja tämä on aika kiehtova aihe, mutta Haluaisin vielä kiittää jäseniä, jotka ovat täällä. Tämä nyt on torstai-iltapäivä. Onhan tänään torstai, no kyllä. Me olemme kumpikin nyt kansalaisvapauksen valiokunnassa, eli täytyy nyt sitten tarkistaa, mikä viikopäivä on. Ja kuten kansanpuolueen koordinaattori Metsola tietää, niin täytyy aina välillä tarkistaa. Ai sinä olet myös petomusvaliokunnassa. Ai sinä olet siellä varapuheenjohtaja. No siksi olet niin väsyneen näköinen. Ei kun siis, siis toimit kummassakin valiokunnassa, niin se on paljon työtä. Sitä minä vain tarkoitin. Meillä on tietty epämuodollinen tyyli, jonka käytön nyt lopetan tähän. Mutta haluan toivottaa terveeksi jäsenet, jotka ovat täällä. Nyt on torstai-iltapäivä kuitenkin. Eli kiitos sitten Janokalle, joka on ollut hyvin aktiivinen tällä alalla. Ja hän on yksi vetomuksen laatioista myöskin, mitä tulee yhteen näistä kyseessä oleviin maihin. Mutta kuulemme kohta heiltä lisää ja kohta tulee kollegoita paikalle lisää. Mutta nyt lyhyt alustus ennen kuin Wikström saa jatkaa. Tämä kuuleminen välitetään verkossa ja kaikki nauhoitetaan, eli kaikki mitä sanotte nauhoitetaan. Eli muistakaa, että meitä katsotaan ja kuunnellaan parlamentin ulkopuolella. No, kun ajatellaan kansalaisuutta, niin valtiottomuus on tietysti kansalliseen toimivaltaan liittyvä kysymys. Mutta se vaikuttaa kansalaisuuteen, joka koskee myöskin EU-tasoa. Ja siihen liittyy tärkeitä perusoikeuskysymyksiä, jotka myöskin kuuluvat EUn toimivaltuuksiin, kuten maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat. Valtiottomuus on huolestuttava asia kansalaisvapauksien valiokunnalle monessa suhteessa ja sitten vetomusvaliokunnalle, kun ajatellaan vetomuksia, joita sinne on saapunut viime aikoina. Kansallisvapauksen valiokunnalle meidän täytyy katsoa määritelmiä, eli valtiottomat ovat kolmansien maiden kansalaisia, mutta jotkut valtiottomat, jotka asuvat EUn alueella, eivät ole maahanmuuttajia, vaan he ovat syntyneet täällä. Tämä liittyy kansalaisuuden saamiseen, ja tämäkin kuuluu valiokunnan käsiteltäviin aiheisiin. Nämä ovat perusoikeuskysymyksiä. Ensinnäkään tuon henkilö ei pysty nauttimaan kaikista perusoikeuksistaan. Me olemme laatineet useita päätösasemia tästä asiasta ja meidän pitäisi liittyä kahteen YK yleissopimukseen – Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Ja me teetimme vuonna 2015 tutkimuksen jäsenvaltioiden käytänteistä, jotta voidaan ennaltaehkäistä ja lopettaa valtiottomuus. Eli täällä on nyt yksi tutkimuksen laatioista paikalla. Ja tänään voimme myöskin katsoa, millaisia ratkaisuja voidaan löytää, kun neuvosto on ottanut kantaa ja teki päätelmät vuoden 2015 lopulla. Eli tämä on nyt hyvä ajankohta käsitellä tätä asiaa tässä kuulemisessa. Kuulemisessa on kolme osiota. Ensin kuulemme jäsenvaltioiden tilanteesta, miten voidaan ennaltaehkäistä valtiottomuutta. Sitten lasten valtiottomuuden torjunta on tällä hetkellä nyt hyvin ajankohtainen kysymys. Ja lopuksi vielä valtiottomien henkilöiden suojelu ja valtiottomien henkilöiden identifiointi. Heitä pitää suojella mielivaltaisilta pidätyksiltä. Sitten kuulemme eli järjestöjen edustajia. Täällä on UNICEF, UNHCR, perusoikeusvirasto. Kansalaisjärjestöjä on myöskin paikalla. Pyydän anteeksi tätä pitkää alustusta ja nyt annan puheenvuoron sitten vetomusvaliokunnan puheenjohtajalle Cecilia Wikströmille. Ja hän sitten toimii puheenjohtajana tässä ensimmäisessä osiossa. Ole hyvä Cecilia. Claude. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä Claude. Arvoisat asiantuntijat, hyvät naiset ja herrat, kollegat, minullekin on ilo toivottaa teidät tähän kuulemiseen julkisen kuulemisen, jonka olemme järjestäneet. Täällä on kaksi valiokuntaa, LIBE ja vetomusvaliokunnat mukana, ja minä johdan vetomusvaliokuntaa. Ja me olemme saaneet useitakin vetomuksia tästä kysymyksestä valiokunnassamme viimeisin koski lapsuuteen, lapsiin liittyvää valtiottomuutta, jonka Euroopan valtiottomien verkosto on jättänyt, ja se kuuluu tähän kuulemisen, sitä keskustellaan tänään myöhemmin. Valtiottomuus, kansalaisuudettomuus on tärkeä kysymys. Sehän on ihmisoikeuksiin liittyvä haasteellinen asia. 15 artikla yleismaailmassa ihmisoikeusjulistuksessa toteaa, että kaikilla on oikeus kansalaisuuteen on oikeus äh, sen lisäksi tehdä kansalaisuutta. Nämä valtiottomat äh, ovat altistuneita monenlaisille eri riskeille, jotka uhkaavat myös heidän ihmisoikeuksiaan. Lapset joutuvat kasvamaan ilman oikeuksia, ilman koulutusta, ilman terveydenhuollon palveluita ja loppujen lopuksi heille ei jää edes unelmia eikä toivoa tulevaisuudesta. Tietenkin hyvin surullista. Jotkut valtiottomat lapset Euroopassa tulivat tänne aikanaan pakkolaisina, turvapaikanhakijoina. Kuitenkin suurin osa kansalaisuudettomista lapsista on myös syntynyt täällä eurooppalaisella maaperällä. Tämän takia vetomusvaliokunta näkee, että on kiireellinen hetki alkaa toimia, jotta voidaan estää se, että lapset joutuvat kasvamaan ilman kansalaisuutta eh, ilman minkälaista toivoa. Minä olen luottavainen sen suhteen, että tämän päivän kuuleminen antaa meille erittäin hyvän tilaisuuden käsitellä kansalaisuudettomuuteen, valtiottomuuteen liittyviä kysymyksiä ja etsiä myös vastauksia sille, miten EU ja erityisesti Euroopan parlamentti voi myötä vaikuttaa ja tehokkaasti pystyä jopa muuttamaan, lopettamaan lopultakin tällaisen valtiottomuuden tilan. Minä toivotan kaikille meille ähm, tuloksellista keskustelua ja nyt mielelläni esittelen Katja Swiderin. Toivottavasti äänsin nimenne oikein. Ja Rova Swider on laatinut tutkimuksen, jonka me olemme tilanneet Libe-valiokunnan nimissä. Siellä käsitään EUn toimia ja pyrkimyksiä lopettaa valtiottomuus. Ole hyvä. Um, thank you very much for the introduction. Uh... Kiitoksia tästä johdannosta, joten tänään esittelen tämän raportin, jonka laadimme live-valiokunnalle kahden toisen tekijän kanssa. Ikävä kyllä he eivät päässeet paikalle, koska he valvovat tohtorin väitöstilaisuutta, etkä pääset paikalle, mutta toivottavasti pystyn edustamaan meitä kolmea. Siis tänään lyhyesti kuvaan. Tämä ei toimikaan tämä laite. Yeah. Um, I can't really change slides. Okay, yeah. Um, yes, I will briefly present the... Esittelen lyhyesti tätä raporttia, jonka laadimme, ja sitten keskityn vain osaan siitä, koska se on aika pitkä, sata sivua, ja keskityn osaan, josta tänään ehkä on kiinnostava keskustella nimittäin osuus, jossa puhutaan siitä, mitä EU-asialle voi tehdä tästä eteenpäin ylikansallisena järjestönä ja puhun ähm, pehmeästä lainsäädännöstä, suosituksista ja oikeudesta toiminnasta. Annan sitten myös jonkinlaisia johtopäätöksiä, toivottavasti sitten voidaan keskustella aiheesta. Eikö vieläkään toimi? Um, yeah, so our report basically consists of uh, four tässä on oikeastaan neljä pääkohtaa. Ensimmäinen osa tiivistää relevantit kansainväliset eurooppalaiset standardit valtiottomuudesta. Sitten toinen osa, missä määrin EU-jäsenvaltiot täyttävät kyseiset standardit. Jokainen eri standardi käsitellään erikseen esimerkiksi, mitä on tehty löytölapsille heidän kansalaisuuden, voidaanko ottaa kansalaisuus pois ihmisiltä, joita epäillään terroristirikoksista ja sitten tarkastellaan joka ikistä standardia joka ikisessä asiassa ja miten jäsenvaltiot nämä säännöt täyttävät ja sitten niistä laitetaan kivat taulukot, että voi tarkistaa tiedot liittyvät tutkimukseen ja yleensä pyritään e- ennaltaehkäisemään estämään valtiottomuutta. Sitten kolmannessa osassa keskitytään suojelemaan valtiottomia henkilöitä ja käsitellään menettelytapoja. Olemme tutkineet kolmea eri maata, joilla on tällainen politiikka lopettaa valtiottomuus tai ovat aikeissa näin tehdä. Alankomaat, Unkari ja ystävät kuningaskunta. Ja kuvat, tässä kuvataan niiden maiden tilannetta. Sitten viimeinen osa, johon tänään haluan keskittyä, koskee EUta ja mitä se voi jatkossa tehdä kansalaisuudettomuusasiassa. No mitä EU sitten voi tehdä? Me puhumme siitä, mistä voimme lähteä liikkeelle, koska ei ole niinkään paljon sääntöjä tästä asiasta esimerkiksi verrattuna turvapaikkalainsäädäntöön, vaikka joten ei ole mitään kovaa lainsäädäntöä eikä oikeuskäytäntöäkään juurikaan. Siksi tämä on aika haasteellista, koska ei ole mitään sisäisiä asiakirjoja juurikaan, joihin voi tukeutua, mutta tämä on myös mahdollisuus, tilaisuus, koska jotakin tässä asiassa pitää tapahtua ja nyt sitten pitäisi alkaa miettiä strategioita, mitä sanoja pitäisi käyttää, mikä suunta tälle politiikalle. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä vaihe, erityisesti kielenkäyttö, sanamuoto, jota käytetään, yleinen suunta, öö, pehmeässä lainsäädännössä keskitytäänkö syrjintään, oikeuksiin, vähemmistöihin, miten määritellään valtiottomuus ilmiönä, ongelmana, niin kuin juuri nyt tapahtuu. Joten esimerkkinä näistä pehmeän lainsäädännön keinoista neuvoston päätelmät valtiottomuudesta vuodelta 2015, ja tässä on myös esimerkki tällaista toimista on se seikka, että tänään vaikka keskustelemme tästä asiasta ja mietimme, minkälaisia asiakirjoja tämän pohjalta voitaisiin laatia. Meidän tutkimuksessamme ehdotamme myös tulevia suosituksellisia toimenpiteitä, joihin voidaan jatkossa ryhtyä erityisistä kysymyksistä, ei vain yleisistä valtiottomuuteen liittyvistä asioista, ja pyritään tarttumaan halutaan vähän tarkempia toimenpiteitä. Esimerkiksi me puhumme siitä, miten voidaan eristää kansalaisuuden myöntämistä valtiottomille henkilöille Tämä äh, on hyvä suositeltava niin sanottu soft law täytäntöönpano. Sitten 1954 äh, yleissopimus, jonka lähes kaikki EU-valtiot ovat allekirjoittaneet. Siellä on artiklaa kansalaisuuden saamisesta. Osapuolivaltiot pyrkivät helpottamaan kansalaisuuden myöntämistä valtiottomille pyritään nopeuttamaan äh, kansalaistamisprosessia ja vähentämään kustannuksia, joita tällaiseen menettelytapaan saattaa liittyä. Tämä on artikla, jossa ei ole mitään kovaa lopputulosvaatimusta, ei sanota, että kolmen vuoden kuuluttua, kun jossakin asunto jokaisen valtiontoman henkilön täytyy tulla tämän maan kansalaiseksi, ja näin ei sanota, tai että hakemusta ei voida evätä. Pitkälti on kysymys siitä, että ponnistellaan, ponnistellaan asian puolesta, yritetään helpottaa, kotouttaa kansalaisuudetonta henkilöä. Tämä on kysymys, johon voidaan tarttua keskustelufoorumeilla ja mitä EU sitten voisi tehdä, ehkä rohkaista jäsenvaltioita toimimaan tämän velvoitteen mukaisesti aina kun tilanne tulee. Se voi luoda foorumeita, vaihtaa hyviä käytäntöjä asiantiimolta, miten eri jäsenvaltiot suhtautuvat ähm, kansallisuuden myötämisen kerätä tietoa, kuinka monet valtiot ovat saaneet kansalaisuuden, kuinka monet ovat hakeneet sitä, kuinka monet se myönnetään ja jos se evätään, niin minkä takia on evätty, minkälaisia yhteisiä esteitä on kansalaisuuden saamisessa eri jäsenvaltioissa, ehkä on yhteisiä ongelmia ja miten niiden, niihin voidaan yhdessä puuttua EU-tasolla. Joten tämä on vain yksi esimerkki, esimerkki, jonka me mainitsemme. Sitten seuraavaan kuvaan. Sitten eteenpäin puhun oikeusta toiminnasta EU-ssa. Tämä on yleensä EU-tuomioistuimen e oikeuskäytäntöä. Tässä emme tietenkään voi vaikuttaa siihen, mitä Euroopan tuomioistuin toimii. Tämä riippuu myös oikeustapauksista, joita sen käsiteltäväksi tuodaan, miten niistä päätetään jatkossa tulevaisuudessa, mutta on sellainenkin teoria, että tapaoikeus on tällaista organista kehitystä asiantilassa Euroopassa, miten kansallisuudesta puhutaan, miten valtiottomuudesta puhutaan, miten asianat ehkä ovat tietoisia EU-oikeudesta, se miten se liittyy kansalliseen lainsäädäntöön ja milloin, mikä on tapa oikeuden tilan tällä hetkellä ja miten se voi kehittyä jatkossa. On hyvin tärkeää miten oikeuskäytäntö, tapaoikeus oikeastaan kehittyy. EU-tuomioistuimella on pitkä historia, se on antanut päätöksiä kansalaisuuskysymyksissä ja päämalli näissä päätöksissä on ollut jäsenvaltioilla on päätösvaltaisuus päättää, kuka saa kansalaisuuden siinä maassa ja miten se voi menettää, mutta kaikki nämä päätökset täytyy tehdä, tehdä niin, että otetaan huomioon EU-lainsäädäntö ja tästä puhutaan jokaisessa oikeustapauksessa yhä enemmän ja enemmän, joten opimme yhä enemmän siitä, mitä se tarkoittaa, että otetaan EU-oikeus huomioon, kun hoidetaan omia kansalaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Mitä tulee sitten valtio valtiottomuuteen. Rotman tapaus on tällainen tärkeä virstanpylväs, jos ette kovinkaan paljon tunne tätä tapausta. Kyse on sitten, että on menettää EU-kansalaisuuden, joka johti valtiottomuuteen. Ja tuomioissa oikeastaan sanotaan, että EU-kansalaisuuden menettää tämmöinen täytyy toi, ottaa huomioon ö, suhteellisuus ja kansainväliset standardit, standardit, jotta voidaan ottaa EU-lainsäädäntö kunnolla huomioon. Jos menettää EU-kansalaisuuden, niin tällaista päätöstä ei voida tehdä EU-lain mukaisesti, jossa tässä kiertään kansainvälisiä standardeja tai jossa on suhteeton ratkaisu. Tämä on erittäin tärkeä kysymys kansalaisvaltiottomuuskysymyksissä. Maat eivät ole täysin vapaita toimimaan niin kuin haluavat, vaan pitää ottaa huomioon EU-lainsäädäntö ja kansainväliset standardit. Sitten tässä tuomissa puhutaan myös EU-kansalaisuuden saamisesta, mutta meillä ei ole vielä tällaisia oikeustapauksia valtiottomuuden yhteydessä, että on looginen askel, kun kehitetään oikeudellista toimintaa tapaoikeudessa EU-ssa, on saada sellainen oikeustapaus, jossa kerrotaan todellakin, mitä se tarkoittaa, että ottaa huomioon kunnolla EU-oikeudessa, puhutaan EU-kansalaisuuden saamisesta valtiottoman henkilön kohdalla tai henkilön kohdalla, joka muutoin on valtioton, e- eikä pysty hakemaan EU-kansalaisuutta. Me siis mietimme erilaisia esimerkkejä, jotka voisivat selventää tätä puutetta. Esimerkiksi jos lapsi syntyy jäsenvaltion alueella ja sillä on lain mukaan oikeus kansalaisuuteen, koska muutoin muutoin kaikki ovat välttämättä, siis jollakin, jossakin maissa on sellaiset lakit, jos lapsi syntyy tässä maassa, jos hän on muuton valtioton, niin, niin saa kuitenkin meidän kansallisuutemme. Siis tämä lapsi on siis maan kansalainen, jos eh, voidaan osoittaa, että se muuten olisi valtioton. itäläisvaltain tällainen lainsäädäntö. Joskus on vaikeaa todistaa, että tällainen lapsi muutoin olisi valtioton, ja tällaiset lapset sitten jäävät byrokratian rattaisiin, eivätkä voikaan nauttia kansalaisuudestaan ja EU-kansalaisuudestaan jos, jos tällainen lapsi, joka itse asiassa lain mukaan on EU-kansalainen, mutta ei pysty osoittamaan sitä tai hyötymään siitä johtuen hallinnollisista ongelmista kansallisessa järjestelmässä, Tämä olisi hyvin mielenkiintoinen tapaus, kun puhutaan äh, EU-kansalaisuuden omaamisesta valtiottomuusyhteydessä. Sitten seuraavassa vaiheessa tarkasteltaisiin henkilöä, joka ei ehkä ole vielä lain mukaan kansalainen, mutta on oikeus tulla EU-kansalaiseksi hän on oikeutus siihen, ja tällä hetkellä henkilö olisi valtioton, eikä voi hyötyä tästä oikeudestaan tulla EU-kansalaisuuksi johtuen siitä, että kansainvälisiä normeja huonosti täytäntöön pannaan. Siis tavallaan eh, se, että ei saa EU-kansalaisuutta, niin sitten se johtaa valtiottomuuteen. Miten tässä pitäisi ottaa huomioon kansalaiset, kan, kansainväliset standardit ja niin edelleen, niin kuin tässä on puhuttu. Me kuvaamme raportissa myös meidän näkemystämme siitä, mihin suuntaan tällaisen tapaoikeuden pitäisi kehittyä tai voisi kehittyä EUn kohdalla. Seuraavan kuvan. Sitten lopuksi haluaisin käsitellä mahdollista lainsäädäntöä toimintaa EU-ssa koskien valtiottomuutta. Me aloitimme kokouksemme toteamalla, että kansalaisuuskysymykset tietenkin kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuteen ja aina tällainen tulee esiin, kun puhutaan valtiottomuudesta, kansalaisuudettomuudesta EU-ssa. Se on ihan oikein. Jäsenvaltiolla on oikeus säätää lakeja kansalaisuuskysymyksistä. Kuitenkin valtiottomuuden käsitteleminen lainsäädännön kautta ei välttämättä tarkoita sitä, että puhutaan kan- kansalaisuuslainsäädännöstä. Tämä on usein väärinkäytetty kysymys, joka tulee tällaisissa keskustelussa esiin. Valtiottomuus tarkoittaa sitä, että ei ole kansalaisuutta, mutta kaikki, joka liittyy valtiottomuuteen, ei välttämättä liity kansalaisuuteen. Siksi haluan, haluan tarttua tähän väärinkäsitykseen, enkä puhu yksityis kohtaisesti, mitä lainsäädäntö voisi aikaan saada, mutta haluan vain osoittaa, että lainsäädäntö valtiottomuudesta on mahdollista EU-järjestelmässä ilman, että ylitetään toimivaltarajoja, joten on tärkeää ymmärtää, että jokainen valtioton henkilö on siirtolainen, vaikka ihan oikein tänään totesimme, että jokainen valtioton henkilö ei ole muuttaja, koska jotkut ovat syntyneet täällä, eivätkä ole suinkaan tulleet tänne, se on ihan totta. Mutta siirtojen lain mukaan ei ole välttämättä sellainen henkilö, joka on ylittänyt rajan, ja sekin on aika hassu käsite joka ei aina ole ihan selvä, koska siirtolainen on vain henkilö, joka ei ole kansalainen. Me teemme eron kansalaisten ja siirtolaisten välillä, ja siirtolaisuuslaissa on, käsitellään kaikkia muita, joilla ei ole kansalaisuutta. Siitähän öö, on Kyse on näiden henkilöiden statuksesta. Se valtiottomat henkilöt EU-ssa ovat siis määritelmän mukaisesti siirtolaisia, vaikka olisivat eläneet täällä vuosisatoja, koska he ovat kolmannen maan kansalaisia. Niin perussopimukset 69 meille kertoo. Valtiottomat henkilöt ovat siis siirtolaisia lain mukaan EU-ssa. Näin ollen valtio, valtiottomuus on ma- muuttoliikekysymys ja tämä kyllä kuuluu yhteiseen toimivaltuuteen EUn ja jäsenvaltioiden välillä. Tässä mielessä lainsäädäntö valtiottomuudesta ja näiden henkilöiden statuksesta, niiden siirtolaisuusasema voidaan perustaa. Perussopimuksen artiklassa käsitellään ähm, muuttoliikelainsäädäntöä. Tällainen voisi ratkaista henkilöiden asuntokysymykset, miten määritellään heidän asemansa, milloin jäsenvaltio pitää henkilönä valtiottomana ja milloin he eivät ole tällaisia. Ja se voisi käsitellä valtiottomuutta myös silloin, kun palautetaan alkuperämaihin. Sehän on hyvin tärkeä asia säännellä EU-ssa tällä hetkellä. Nämä, tässä vain muutamia ajatuksia. Meillä on tarkempiakin esityksiä siitä, minkälaista lainsäädäntöä voitaisiin miettiä mitä direktiivi voitaisiin ottaa mukaan, mutta en nyt halua puhua niistä kysymyksistä. Ihan lyhyesti lopuksi haluaisin muistaa, että tällä hetkellä on paljonkin tilaa EU-toiminnalle valtiottomuudesta eri tasoilla. Kaikkein kiireellisin tärkein asia on poliittisten strategioiden laatiminen pehmeän lainsäädännön kautta pitäisi alkaa puhua valtiottomuudesta, se on ongelma, alkaa miettiä pitkäaikaistrategioita, mihin suuntaan EU haluaa kulkea tässä asiassa. Aloittaa yleisesti tällaista keskustelua ylikansallisella tasolla. Vielä lisäksi jos äh, valtiottomuuden vähentäminen on mahdollista EUn oikeusen toiminnan kautta, ajatellen miten jäsenvaltiot toteuttavat omaa kansalaisuuslainsäädäntöä, miten kansalaisuus saadaan tai myönnetään tai evätään. Ja valtiottomuus on kysymys, jota voidaan käsitellä myös lainsäädännön kautta EU-tasolla kun ajatellaan äh, maahanmuuttolainsäädäntöä. Tässä minun esitykseni. Minu, sitten kun olin laatinut tämän puheenvuoron, niin minua pyydettiin myös mainitsemaan pari muuta asiaa, joita käsittelemme tässä raportissamme, nimittäin huoli tällaista pull-tekijästä, vetofaktorista, vetäisikö tämä enemmän valtiottomia tänne. Me esitimme tuon kysymyksen joihinkin jäsenvaltioihin, laitemme sinne kyselykaavakkeita, emmekä saaneet mitään todisteita sellaisesta, että tällainen lainsäädäntö olisi tällainen houkutteleva tekijä. Kaikki maat, jotka vastasivat, että heillä on menettelytapa valtiottomia varten, totesivat, että ihmismäärät eivät olleet vaihdelleet sen jälkeen, kun tämä lainsäädäntö tuli käyttöön, eivätkä he olleet sitä mieltä, että valtiottomuuden määrittely menettelytapa mitenkään houkuttelisi ihmisiä kyseiseen maahan. Ja minäkin olen sitä mieltä, että tällainen houkuttelutekijä ei oikein sovi tähän valtiottomuusasiaan. Se ei oikein passaa tähän, koska valtiottomat, vaikka ovat siirtolaisia, usein he ovat ihmisiä, jotka eivät juurikaan siirry, toisin kuin turvapaikanhakijat, jotka ihan määritelmänkin kautta pyrkivät pakenevaan vaaraa maasta toiseen. Valtiottomat taas usein ovat jääneet jumiin yhteen paikkaan, eivätkä pääse juurikaan edes liikkumaan. Ja näin ollen koko käsite tällaista vetovoimatekijästä on vähän turha, vaikkakin on tutkimuksia, jotka osoittavat, että turvapaikkakeskustelussa Tietystikin tämä on enemmän myyttiä kuin todellisuutta. Sitten vielä toinen asia, mitä minun piti käsitellä, on, miten määritellään valtiottomuus ja minkälaisia hyviä esimerkkejä löytyy hyvistä käytännöistä, mutta kollegani oikeastaan puhut, puhuvat tästä enemmän, joten jätetään tämän myöhemmäksi. Jos teillä on jotakin erityisiä kysymyksiä, niin vastaan kyllä mielelläni. Ja ainakin tässä, tässä kuvassa näette nämä kaksi muuta tekijää. Ja he eivät siis tänään pääse paikalle, mutta he todellakin tekevät suurimman osan tästä työstä. Kiitoksia. it has been really interesting. Kiitoksia, oli mielenkiintoista kuunnella tätä ja onnittelen Amsterdamin yliopistoja ja muita yliopistoja, jotka ovat mukana tässä kuulemisessa. Ja sitten esittelen Adolfo Somari Väsin ja te esittelette tämän tutkimuksen. Tämä on erittäin hyvä tutkimus eli valtiottomuuteen suhtautuminen EU:ssa. Ai, ette esittele tätä vain? Selvä. Sitten meillä on väärää tietoa. Mutta on hienoa, että olette paikalle ja saatte nyt puheenvuoron. Thank you, Mrs. Chairman. No, I'm here. Uh, I represent the EMA. Kiitoksia. Itse edustan valtiottomuusfoorumia ja tämä tutkimus koskee valtiottomuutta EU:ssa. Nämä tiedot löytyvät myöskin verkkosivuiltamme. Mutta meillä on samoja periaatteita kuitenkin tässä tutkimuksessa. Kuten edellinen puhuja jo sanoi, niin esittelen tämän Euroopan maahanmuuttoverkoston. Se perustettiin vuonna 2003 komissiossa neuvoston puolesta. Ja tavoitteena oli tietojen vaihto maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä. Neuvoston päätös vuodelta 2008 on sitten oikeusperustana – Tällä hetkellä meillä on 29 kansallista yhteyspistettä. Tässä on Tanska, on vain tarkkailija jäsen. Ja sitten Sveitsi on osittain mukana ja Norja on täysjäsen. No, tavoitteena on antaa eurooppalaisille kansalaisille virastoille ja instituutioille ja kansalaisille tietoja, jotka ovat objektiivisia vertailtavissa olevia kaikissa asioissa, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja turvapaikkakysymyksiin. No, sitten valtiottomuus. sorjunut tämä sähläys. Niin, neuvoston päätelmät, joka pidettiin 3. joulukuuta 2015. Siinä pyydettiin, että maahanmuuttoverkosto loisi foorumin, jolla voidaan vaihtaa tietoja ja hyviä käytänteitä jäsenvaltioiden välillä – ja tavoitteena oli vähentää valtiottomien lukumäärää. Ja tällä tavalla haluttiin myöskin torjua heidän syrjintäänsä. Tämä tapahtui Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella. Ja olemme nyt yrittäneet panna täytäntöön sitten tätä foorumia, koska minähän edustan tätä Luxemburgin kansallista yhteyspistettä. Eli täytäntöönpano hyväksyttiin 11. toukokuuta 2016. Eli tässä on tämä tutkimus, jonka teetimme. Meillä on näitä ad hoc tutkimuksia ja Esitimme kysymyksiä jäsenvaltioille, joihin piti vastata viimeistään neljän viikon kuluessa. Eli toimitimme kysymyksiä jäsenvaltioihin nähdäksemme, mikä on tilanne valtiottomuuden osalta EU:ssa. Saimme 25 valtiosta vastauksia ja kehitimme sitten tämän raportin, joka löytyy nettisivuiltamme. Ja ensimmäinen luonnos tästä esiteltiin jäsenvaltioille Luxemburgin pysyvässä edustossa 20. lokakuuta 2016. Ja alusta pitäen Olimme yhteydessä myöskin kansainvälisiin järjestöihin ja kansalaisjärjestöihin. Eli tässä mukana oli EMN, UNHCR ja Euroopan valtiottomuusverkosto. Eli tärkeimmät löydökset ovat seuraavat. 24 jäsenvaltiota ovat mukana yleissopimuksessa, joka liittyy valtiottomiin henkilöihin. Ja 19 jäsenvaltiota on osa sopimusta, joka liittyy valtiottomuuden vähentämiseen. Luxemburg on ratifioinut sopimuksen, mutta sitä ei vielä ole sovellettu Ja olemme huomanneet, että jäsenvaltiossa on paljon eroja sen suhteen, miten valtiottomuus määritellään. Ja havaitsimme neljä erilaista vaihtoehtoa. Esimerkiksi Ranskassa, Britanniassa, Unkarissa. Siellä on erillisiä määritelmämenettelyitä – sitten on toisia jäsenvaltioita, joissa on yleinen hallinnollinen menettely, tai sitten se menettely on jonkun toisen menettelyn sisällä. Sitten on ad hoc hallinnollisia menettelyitä. Näin esimerkiksi Irlannissa tehdään, kun siellä on tällaisia tapauksia. Ja sitten on oikeudellisia menettelyitä. Italiassa on kumpikin. Siellä on hallinnollinen ja oikeudellinen menettely. Eli kyse on siitä, onko henkilö maan asukas vai ei. Ja sama koskee Belgiaa. No sitten toinen asia, ja tämä on nyt suuri ongelma, joka meillä on. Eli ei ole mitään suoraa yhteyttä valtiottomuuden ja oleskeluluvan välillä. Eli monissa maissa voi saada tämän valtiottoman statuksen, mutta silloin saa kuitenkin jäädä maahan, ja tämä luo ongelmia. Koska tälle vaikka koulutusta, työmarkkinoille pääsyä, terveydenhuoltoa, niin kaikki riippuu siitä, minkä tyyppinen oleskelulupa on. Eli tämä Tämä luo oikeudellisia ongelmia valtiottomille henkilöille, koska heillä on status, mutta he eivät tosiasiallisesti kuitenkaan voi asua kyseisessä jäsenvaltiossa. Ja useimmissa jäsenvaltioissa lapset, jotka ovat syntyneet maan alueella, voivat saada kansallisuuden, mutta monissa jäsenvaltioissa on kuitenkin porsanreikiä lainsäädännössä. Eli joissain tapauksissa maassa syntyvät lapset eivät saa maan kansalaisuutta. Esimerkiksi syyrialainen äiti, joka saapuu yksin Luxemburgiin ja synnytti lapsen siellä. Yleensähän ongelma on se, että hän, hänet ei voi siitä kansallisuutta lapselle ja sitten paikallisviranomaiset eivät oikein tiedä, mitä tehdä. Nythän tämä lainsäädännössä jo kirjattuna, mutta aikaisemmin tämä oli ongelma. Ja meillä ei ole mitään erillistä määrittelymenettelyä yksin kulkeville alaikäisille. Eli silloin heihin sovelletaan usein samoja standardeja kuin aikuisiin. Ja täytyy ottaa huomioon, että nämä ovat haavoittuvia henkilöitä, joita pitäisi kohdella eri tavalla. No, seuraava puhuja voi tästä selittää minua paremmin. Eli ongelma, joka tähän liittyy nyt, on se, että maahanmuuttokriisissä on nyt nähty, että tulee paljon maahanmuuttajia lasten kanssa, joita heillä ei vielä ollut alun perin, kun he saapuivat Eurooppaan. Eli meillä on sitten siellä lapsia, joita ei ikään kuin ole olemassa. Heitä ei ole rekisteröity mihinkään. Ja nämä asiat täytyy sitten hoitaa. No edeltävä puhuja puhui juuri siitä, että liikettä ei ole, koska nämä lapset tuodaan mukana. Eli tämä on toinen tapaus. Ja tässä on kaavio, josta tämä on siis tämän uusi NHCRltä peräisin. Ja voitteko suurentaa sitä, koska ei kukaan pysty lukemaan sitä. Siis voidaanko sen suurentaa? Uh, don't go back. Uh, if you can, no, just your flowchart. Niin siis tämä kaavio. No nyt tuli täys kaos siis. uh... Niin tämä kaavio on UNHCRn kehittämä. Ja kuka tahansa virkamies voi hyödyntää tätä, jos ei tiedetä miten toimii. Yritämme nyt viedä tätä eteenpäin jäsenvaltioissa, joissa ei ole näitä havainnointimenettelyitä. Meillä oli yhteinen konferenssi UNHCRn, ENSn ja EMNn välillä 18. tammikuuta 2015. 2017 no, parlamentti oli silloin kyllä juuri Strasbourgissa eli monet teistä eivät olleet paikalla, paikalla mutta tässä on neljä päätelmää, jotka ovat aika mielenkiintoisia, jotta voidaan päästä valtiottomuudesta eroon, niin meillä pitää olla pragmaattinen lähestymistapa, mitä tulee haavoittuviin valtiottomiin yksilöihin kussakin jäsenvaltiossa. Lapset ovat tietysti haavoittuvia, erityisesti kun ajatellaan, kuinka paljon lapsia katoaa jäsenvaltioista. Mehän jo totesimme, että mitään yhteistä määritelmämenettelyä ei ole jäsenvaltioiden välillä, eikä ole mitään selkeää eroa. Meillä pitää olla selkeä ero valtiottomuus menettelyiden ja turvapaikkamenettelyiden välillä. Koska emme halua sitä, että valtiottomuusmenettelyä käytetään väärin ja sitten torjutaan turvapaikan hakijoita. Eli meillä täytyy olla selkeä lähestymistapa ja tämä on yksi asia, johon pitää puuttua. Eli ehdotuksemme on, että koordinoimme kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa toimia, jotta voidaan havaita näitä valtiottomia henkilöitä. Ja sitten tätä toimintaa voidaan laajentaa muihin valtiottomiin henkilöihin. Eli näin voidaan katsoa, miten voisimme hoitaa tämän tilanteen kuntoon. Ja toiseksi meillä pitäisi olla yhteinen lähestymistapa jossa jäsenvaltiot voisivat parantaa näitä valtiottomuuden määrittelymenettelyitä kansallisella tasolla. Näin voidaan tehdä ilman, että on näitä ongelmia, joista Swider mainitsi, että rajat ovat korkeammat. Ja foorumilla pyritään vaihtamaan hyviä käytänteitä ja kehitetään ei-sitovia suuntaviivoja. Ja käyttämällä näitä EM-välineitä, tutkimuksia, konferensseja, niin kaikki, mitä meillä on EMNssä, niin se annetaan foorumin käyttöön, jotta voidaan nähdä, millä tavalla voidaan vähentää näitä ongelmia ja miten voidaan saattaa näiden ihmisten tilanne kuntoon. Katsotaan, kuinka paljon se maksaa, koska joissain val- jäsenvaltioissa nämä oikeusavustuskustannukset ja muut ovat erittäin kalliita. Ja esimerkiksi Britanniassa oikeudellinen apu tulee kansalaisjärjestöiltä. Eli meidän täytyy yrittää vähentää tällaisia ongelmia. Sitten tulevat toiminnat. Meillä on kaksi foorumia, eli palautukseen liittyvä asiantuntijaryhmä ja sitten valtiottomuustyöryhmä. Me luomme työtilan, jota kutsutaan AMIKSI, ja johon kansalaisjärjestöt, kansainväliset järjestöt ja kansalaisyhteiskunta voivat osallistua. Ja siellä voidaan vaihtaa sitten mahdollisimman paljon tietoja liittyen valtiottomuuteen liittyviin kysymyksiin. Eli kaikki voivat toimittaa meille tietoja ja saada meiltä sitten takaisin tietoja. Me annamme teknisiä tietoja jäsenvaltioille valtiottomuuskysymyksissä. Ja verkoston hyvä puoli on se, että jos joku tarvitsee apua, niin sitä voidaan sitten saada näistä jäsenvaltioista. Me järjestämme näitä teknisiä konferensseja, jotta voimme katsoa, kuinka paljon edistystä on tapahtunut ja katsomme, mitä tuloksia on saatu aikaan. Joka vuosi järjestetään uusi konsertti, konferenssi, jossa katsotaan tilannetta ja me tiedotamme näistä asioista jäsenvaltioissa. Maltan puheenjohtajuuskaudella olemme olleet aktiivisia ja sitten Viron puheenjohtajuuskaudella me jatkamme toimintaamme ja sitten Itävallan ja Bulgarian kaudella vielä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Wikströmin piti nyt lähteä, eli minä nyt jatkan. Sitten valiokunnan jäsenet saavat puheenvuoroja. Ja seuraa. seuraavaksi käsitellään sitten lasten valtiottomuutta, ja sehän on hyvin ajankohtainen aihe. Eli tässä on neljä osiota. Jotkut tässä ehkä joutuvat tulemaan ja menemään, eli vaikka teillä on yleisiä kysymyksiä, mutta jos ne kuuluvat tähän asiaan, niin varmaan voimme tänään olla vähän joustavia. Ja ehkä voisimme saada vielä vastauksia kollegoilta, jotka eivät ole puhuneet. Eli mikäli tarpeen, älkää olko ujoja. Jos te katsotte, että olette asiantuntija jossain asiassa, niin ilmoittakaa se. No niin, eli seuraavaksi Kinnichi, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ikävä kyllä jotkut meistä joutuvat käymään muuallakin. Eli haluaisin kiittää vieraitamme, jotka esittelivät meille tämän työn näin syvällisesti. Tätä valtiottomuuskysymystä ei vielä ole käsitelty, mutta kuitenkin meidän pitäisi kiinnittää siihen valtavasti huomiota. Eli kiitoksia näistä tutkimuksista. Tämä on myöskin oikeudellisesti mielenkiintoista, koska nämä oikeudelliset ongelmat eivät ole kovin vähäisiä. Ja meidän täytyy sitten katsoa, miten voidaan nauttia perusoikeuksista, esimerkiksi terveydenhuolto, koulutus, kaikki tällaiset asiat. Ja tämä on valtava syrjintäongelma, joka kohdistuu lähinnä alaikäisiin. Ainoastaan muutamassa maassa on kiinnitetty huomiota tähän kysymykseen ja siellä on ryhdytty tiettyihin toimiin. Itse olen Italiasta ja täytyy sanoa, että Italia on yksi maa, joka on yrittänyt määritellä näitä hallinnollisia ja oikeudellisia menettelyitä, jotta voidaan vahvistaa nämä kansalaisuuskysymykset. Esimerkiksi Italiassa syntyneet lapset saavat Italian kansalaisuuden. Näinhän YK yleissopimuksessa on ollut todettuna. Ja tällä hetkellä meidän täytyy nyt käsitellä näitä asioita Euroopan tasolla ja meidän täytyy löytää samoja ratkaisuja kaikkiin maihin, koska pahoin pelkään, että tämä valtiottomuusongelma tulee vain pahenemaan. Kaikki maahanmuuttajat eivät ole valtiottomia, mutta, ja tästähän puhuttiin juuri edellisessä puheenvuorossa, eli meidän täytyy käsitellä näitä asioita. Eli monet maahanmuuttajalapset saapuvat yksin, usein siellä on myöskin pikkulapsia, me emme tiedä mistä maista heitä tulee, me emme tiedä heidän henkilöllisyyttään ja jotkut lapset syntyvät sitten tämän matkan aikana – Eli me emme voi välttää tätä kysymystä, koska ei voi olla niin, että Euroopan alueella on henkilöitä, erityisesti haavoittuvia henkilöitä, eli lapsia, jotka ovat fyysisesti olemassa, mutta oikeudellisesti heitä ei ole olemassa. Eli heillä ei myöskään silloin ole oikeuksia. Eli tässä viitattiin siihen, että voisimme alkaa käsitellä tätä asiaa ottamaan käyttöön toimia, jotka ovat tällaisia ei-sitovia säädöksiä. Eli jäsenvaltioiden pitäisi kuitenkin vähän mukauttaa lainsäädäntöä tai muita menettelyitä, jotta voidaan hoitaa nämä valtiottomuuskysymykset. No, kuten aikaisemmin sanoin, niin pahoin pelkään, että valtiottomien määrä kasvaa. Eli ehkä meidän todellakin pitäisi nyt alkaa syventää tätä keskustelua ja tutkia asiaa ja miettiä näitä kysymyksiä, jotta voisimme miettiä direktiiviä, jossa olisi vähimmäisnormit, mutta ainakin meillä pitää siellä yhtenäiset säännöt kaikissa maissa, koska toisan vielä, että muutamissa maissa, kuten Italiassa, on jo lainsäädäntöä ja toisissa ei. Ja jos mahdollista, niin haluaisin kuulla teille tästä hiukan lisää. Eli nimenomaan maahanmuuttaja, alaikäisten maahanmuuttajien tilanne. Eli he ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. Ja jos meillä ei ole erityistä lainsäädäntöä, niin meidän pitäisi kuitenkin olla jotain yhteisiä sääntöjä, joka koskee juuri tätä väestöryhmää. He ovat aina haavoittuvaisia ja vailla puolustusta meidän täytyy antaa heille vähimmäistakeet perusoikeuksista, jotka koskevat kaikkia ihmisiä, erityisesti lapsia. Eli ehkä voisimme kuulla hiukan vierailtamme näistä kahdesta asiasta. Eli nämä ei-sitovat säädökset ovat hyviä, mutta ehkä täytyisi miettiä kuitenkin nyt direktiiviä ja jotain täsmällisempää alaikäisen ajatellen. Mielestäni se olisi oikea tapa edetä. Kiitos. Thank you very much, May I just... Kiitoksia. Yksi kysymys vielä sen lisäksi, mitä Kinichi totesi, koska se on nyt tässä kohtaa tärkeää. Niin, Somarivas, tehän puhutte tästä oikeusavusta ja eroista sen suhteen eri jäsenvaltioissa. Te puhutte Isosta Britanniasta. Itse olen mukana yhdessä valtiottomuusjärjestössä Britanniassa, jossa yritetään rekisteröidä lapsia, jotka ovat valtiottomia. Eli haluaisin kuulla teiltä vähän enemmän näistä ongelmista, jotka liittyvät oikeusavun saamiseen. Ei pelkästään siksi, että sitä nyt on vähennetty viime aikoina, vaan juuri näissä tapauksissa. Ja mitä muita verrattavissa olevia tilanteita on EU-maissa, kun ajatellaan oikeusavun saamista tällaisiin tapauksiin? Ja kuinka paljon kansalaisjärjestöjä järjestöt rahoittavat näitä tapauksia ja millaiset infrastruktuurit tätä varten on, koska tämä on ihan hyvä yleinen kysymys, kun ajatellaan nyt tätä vertailtavuutta tutkimuksessa. Eli voisimme mennä vähän syömälle, koska tämä on aikamoinen ongelma, kun ajatellaan näitä lapsia, jotka yrittävät saada kansalaisuuden jossain EU-maassa. Ja sitten Manikins. Thank you, Chair, and I want to thank... Kiitos. Kiitän Ketsiä hienosta tutkimuksesta. Ja minä puhun tässä nyt Latvia ja Viron niin kutsutusta ei-kansalaisista. Latvian niin kutsutut eh, ei-kansalaiset eh, ovat syntyneet tuolla alueella ja eläneet siellä vuosikymmeniä. Ja Latviassa he eivät voi osallistua paikallisiin tai kansallisiin tai Eurooppa-vaaleihin noin 14 prosenttia väestöstä minun kotimaassa Latviassa on näitä. 252 000 ihmistä Latviassa ja 82 000 Virossa. Kuvitelkaapa tilannetta, että 14 prosenttia Venäjän, Turkin tai Kiinan kansalaisista suljettaisiin samalla tavalla ulkopuolelle. Silloin kyllä parlamentti kirjoittaisi kaikenlaisia päätöslauselmia ja komissio ja ulkosuhdehallinto tekisivät kaikkeensa tilanteen parantamiseksi. Joten kysymykseni kuuluu, miksi Euroopan unionin viranomaiset eivät ole kiinnittäneet huomiota äh, kansalaisettomuuteen Latviassa ja Virossa? Kiitos sitten Janoka. Yes, thank you. Uh... Kiitoksia. Olen vetomusvaliokunnan täysjäsen mutta viimeisellä karnavaalikaudella olin Libe-valiokunnassa, joten tunnen tämän hyvin ja, ja valtiottomuudesta on keskusteltu eri kulmista katsottuna myös Latvian ja Viron yhteydessä jatkaen vain siitä, mitä Hermomekin sanoi, mutta ensinnäkin minulla on yleisempiä kysymyksiä puhujille. Ensinnäkin kiitoksia teidän tutkimuksestanne. Erinomainen, erinomaisia tutkimuksia olen lukenut molempien tutkimukset. Rouva Schweizer tästä määritelmästä. Ilmeisesti iso ongelma – on myös määritelmien eroavuudet, joita käytetään EU-ssa ja YKssa. YKssa kaikki, jotka eivät ole valtion kansalaisia, heitä mainitaan ei-kansalaisiksi, non-citizens. Se on siellä terminä. EU:ssa käytetään kolmannen, termiä kolmannen maan kansalaiset. Kolmannen maan kansalaiset, tämä määritelmä on hiukan ongelmallinen, koska myös valtiottomat kuuluvat tämän määritelmän piiriin ja heidän asemansa henkilön, jotka eivät ole kansalaisena. hmm. On säädöksiä näiden henkilön oikeuksista, jos esittävät maasta toiseen, mutta siltikin tämä valtiottomuusongelma häviää tämän tyyppisen määritelmän kohdalla. Olen puhunut tästä asiasta pitkään, mutta mikään ei muutu lainsäätäjien tavassa toimia täällä EU:ssa olisi tässä kyllä mielestä selkeämpää käyttää YK-määritelmää. Sitten vielä yksi asia vielä tästä valtiottomuuden määritelmästä. Tässä myös voidaan käyttää Viron ja Latvian esimerkkejä. Puusin kohdasta 3.2. Tässä raportissa on slider. Siinä puhutaan latvialaista henkilöistä – joiden, ja miten Viro määrittelee hänen kansalaisuutensa. Sitten kysymys herra Sama Riivekselle. Teidän tilastojen mukaan 600 000 valtiotonta on EU-ssa. Ovatko tässä mukana Latvian ja Viron valtiottomat näissä 600 000 vai ei? Latviassa ja Virossa meillä on noin 300 000 tällaista henkilöä joilla on tällainen hyvin outo status, eivät ole, ovat ei-kansalaisia. Olen varma, että teille sopii Latvian perustuslaki tuomioistuimen päätös, jonka mukaan latvialaisia valtiottomia ei voida pitää kansalaisina eikä muukalaisina eikä valtiottomina henkilöinä, vaan henkilöinä, joilla on erityinen laillinen status. Ja mitä perustuslakituomioistuin sanoi tästä erityisestä valtuusta statusta, se on samantyyppinen kuin kolme kaksi määritelmämme. Itse asiassa siis he ovat he kansalaisia, joilla ei ole tiettyjä oikeuksia, tai he on ne, tai ne on evätty heiltä, niin kuin te sanotte täällä kohdassa 3.2. Jos tällainen määritelmä kuin tehtäisiin, niin onko näillä henkilöillä sitten kuitenkin Euroopan kansalaisuus Latvian tapauksessa. Mielenkiintoinen keskus. Määritelmä, te, te puhutte siis toisen luokan Latvian kansalaiseksi. Sama koskee Viroa toisen luokan kansalaiset, koska näillä ihmisillä on Latvian Viron myöntävät passit. Heillä, heillä he kuuluvat viisumilainsäädännön piiriin he ovat vapaita matkustamaan tämän asetuksen mukaisesti. Ymmärränkö nyt oikein? Vai enkö ymmärrä oikein? Miten te voitte johtaa tämän toisen luokan kansalaisuuden Euroopan kansalaisuuteen? Minä haluaisin voida näin tehdä mietinnössä, joka ei mennyt läpi noin viisi vuotta sitten sitä ennen. Toinen samantyyppinen mietintö ei mennyt läpi täysistunnossa. Halusimme laajentaa Euroopan unionin kansalaisuutta, mutta emme onnistuneet tässä. Ehkä teillä olisi jotakin ehdotuksia. Ja te myöskin korjasta vähän yhtä minunkin mietintöäni ennen. Ainakin olet yrittänyt Ja teillä kummallakin varmaan on jotain mielenkiintoisia vastauksia näissä kysymyksissä. Tätä on käsitelty jo pitkään. Sitten Jean Lambert. Thank you, and I'm... Kiitos. Pyydän anteeksi etukäteen. Äh, kysyn kollegin puolesta, joka joutuu lähtemään aikaisemmin täältä. Muutama kysymys johon ehkä on vastu ennen kuin tulin. Euroopan neuvosto, onko se myös aktiivinen tällä alueella ja mikäli on, niin mitkä mahdollisuudet ovat yhteisille toimille Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston välillä? Entäs, täällä puhuttiin tästä politiikan yhteensopivuuden puutteesta ja päät- ja, ja valtiottomuudesta. Ja sitten sanotaan, että okei, olet maaton, eikä hän saa sitten asukas- tai oleskelulupaa. Miksi näin käy? Onko tässä kysymys siitä, että tässä on eri ministeriöitä tai siitä, että tässä ei tavallaan yhdistetä asia. Minusta on uskomatonta. Eh, no, olen ollut politiikassa niin kauan mukana, että ehkä minun ei pitäisi olla hämmästynyt. Sitten tästä lainsäädäntömahdollisuudesta. Meillähän on tämä menettelydirektiivi eh, yleisestä turvapaikkajärjestelmästä. järjestelmästä johon on otettu mukaan myös valtiottomuus. Mutta me tiedämme, että ihmisiä jää myös jumiin tuonne säilönottokeskuksiin, koska ei ole paikkaa mihinkä lähettää heitä. Onko mitään mahdollisuutta, mitä te ajattelette esimerkiksi lainsäädännössä, jossa me voisimme tehdä enemmän? Ehkäpä komission viimeisimmässä tiedonannossa lapsista ja maahanmuutosta on jotain, johon voisimme puuttua tai tarttua. Mutta mikään olisi se, missä me voisimme olla aktiivisia lainsäädännöstä. Okei, me voimme tehdä päätöslauselman, mutta olisi aika hienompaa tehdä jotain lainsäädännössä. Kiitoksia. Tämä liittyy vähän tuohon seuraavaan keskusteluun. Seuraavaksi Soraja Posto. <clears throat> Kiitoksia sokanteeksi saavuin hiukan myöhässä, mutta tämä on kuitenkin mielenkiintoinen kysymys. Olen käsitellyt paljon myöskin romanien tilannetta EU:ssa ja tiedän, että on paljon valtiottomia romaneja myöskin Italiassa. Ja se on seurausta Balkanin sodasta. Ja niin kuin moni vuotta, vuosi sitten, niin nämä lapset syntyivät valtiottomina. Eli en ole nähnyt mitään edistystä. Tilanne ei ole mitenkään parantunut. Ja tämä koskee myöskin kansallisia romanistrategioita. Eli tämä on hankalaa, jos ei ole kansalaisuutta. Ja sitten on toinen ongelma, romanilapset, jotka syntyvät. Ja sitten on monta sukupolvea valtiottomia romaneja, jotka syntyvät jäsenvaltioissa. Eli heillä ei ole sitten syntymätodistusta, koska äidillä ei ollut sellaista ja kaikkea muuta. Eli EUlla on toimivaltaa tässä asiassa, koska Ja omassa mietinnössäni on tiettyjä kohtia, joissa vaadin, että komissio valvoisi jäsenvaltioiden tilannetta ja tekisi lainsäädäntöehdotuksia näiden ihmisten suojelemiseksi, jotka hakevat kansalaisuutta. He eivät saa mitään henkilöpapereita, he eivät voi liikkua vapaasti EU:ssa, he eivät voi mennä kouluun, heillä ei ole mitään oikeuksia heti siitä pitäen, kun he syntyvät. Ja komission pitäisi myöskin ehdottaa direktiiviä, joka liittyy valtiottomuuden määritelmään. Se nyt on ilmeisesti tässä suosituksessa kohdassa 5 ja voin tätä tukea, koska EUn vastuulla on varmistaa, että ihmiset, jotka ovat syntyneet tai jotka sodan takia ovat joutuneet muuttamaan, meillähän on paljon näitä lapsia, joita tulee, joten nyt ei enää voida puhua jäsenvaltioista, koska nämä ihmiset eivät elä EUn arvojen mukaisesti ja perusoikeuksien mukaisesti. Eli tämä on tärkeä kysymys. Te puhutte 600 000 ja puolet heistä ovat sitten Baltian maissa. Mutta heitä on varmaan kyllä vielä enemmän. Koska itse olin Luxemburgissa valtiottomuuskonferenssissa ja romaneja ei ollut otettu edes mukaan niihin tilastoihin. Ja tiedän, että on jäsenvaltioita, joissa on satoja tuhansia valtiottomia, joita oli rekisteröity. En tiedä, kuinka paljon Italiassa ja muissa maissa on. Mutta on hyvin paljon ihmisiä, joilla ei ole oikeuksia. Ja EU ei voi tässä puolustaa omia arvojaan. Eli minulla nyt ei ole varsinaista kysymystä, mutta miksi komissio katsoo, että tämä on vain jäsenvaltioiden toimivaltuus? Koska he asuvat EU-ssa, heillä ei ole EUn kansalaisten oikeuksia, heillä ei ole kansallisia oikeuksia, heillä ei ole mitään oikeuksia. Eli tämä täytyy nyt ratkaista ja haluaisin kuulla, mitä te ehdotatte. Thank you, and again it may run into the next... Kiitoksia. Tämäkin vähän liittyy seuraavaan aiheeseen. Sitten Vergia. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja Pyörän. Anteeksi, tulin myöhään ja kuulen vain lopun näistä puheenvuoroista. Torstain ohjelma on hiukan tiukka puheenjohtaja. Pitää sovittaa asioita yhteen, jotka joskus eivät mitenkään vaan oikein sovi. Mikäli ymmärsin oikein, 600 000 henkilön määrä EU-alueella on tällainen kyseenalaistettu luku. Mutta vaikka pidettäisiinkin nyt kiinni tästä lukumäärästä, jos tarkastellaan 600 000 henkilöä EU-alueella ja 10 miljoonaa koko maailmassa verrattuna siihen, niin EU ei nyt juurikaan voi mitään oppitunteja antaa muulle maailmalle tästä asiasta. Vaan on ollassa seitsemässä prosentissa. Européenne, dans la population, euh, dans la popula- de 7 à 8 Se on aika pieni määrä suhteessa koko maailman väestöön, joten mielestäni tätä pitää nyt kyllä käsitellä ja miettiä. Ja ensinnäkin Pitää ottaa huomioon ne, jotka ovat olleet täällä jo sukupolvia, eläneet EU, Euroopan alueella, maaperällä. Haluaisin, että hiukan paremmin selittäisi tätä 600 000, mitä se oikein kattaa. Ja aivan erityisesti, että vastattaisiin kollegalleni Latviasta, koska ilmeisestikin on ihmisiä, jotka eivät ole EU-valtioiden kansalaisia, jotka valtiottomia, ja tämä sitten vaikuttaa myös Euroopan kansalaisuuteen, koska Euroopan kansalaisuus on seurausta siitä, että on EU-jäsenvaltion kansalaisuus. Joten kyllähän tämän asian pitäisi nyt kiinnostaa EUta, koska näillä henkilöillä ei ole minkäänlaista asemaa haluaisin mietittäisiin myös parhaimpia välineitä edetä tässä tilanteessa. Hyvä, että meillä on tällainen kuuleminen tänään, mutta sitten mennä, pitää mennä pidemmälle ja jotakin saada aikaan, koska me laadimme päätöslauselmia maailman valtiottomista, mutta olisi hyvä miettiä myös EUn tilanteesta, minkälaisia seurauksia tällä on, eikä vain katsoa, mitä vaikutuksia muuttoliikkeestä syntyy, koska tässä on nyt ihan aivan todellinen Euroopan oma sisäinen ongelma, jota pitää ensin käsitellä. Thank you, Mary Christine, and certainly after this... Kiitos ja kuulemisen jälkeen meidän täytyy tietysti katsoa näitä toimintakohtia. Sanat eivät riitä, vaan meillä pitää Euroopan parlamentissa olla selkeä strategia tämän kuulemisen jälkeen. Eli kiitos siitä. Me olemme pahasti jäljessä aikataulusta nyt. Eli jatkamme tästä. Mutta jos nyt kaksi vierastamme voisivat vastata näihin kysymyksiin, ja... mutta älkää puhuko kaikkea lapsista vielä. Eli vastatkaa näihin Jenogan ja Kenichin kysymyksiin. Um, I, uh, thank you very much for all the questions. I imagine, uh... Kiitos näistä kysymyksistä. Tämä 600 000 on se, mikä ilmenee lähes kaikissa raporteissa, mutta olen samaa mieltä jäsenten kanssa siitä, että emme me ole ollenkaan varmoja siitä, kuinka paljon äh, valtiottomia henkilöitä meillä on unionissa sen vuoksi. Ja ne, ää, äh, ensimmäinen äh, tahto onkin se, että pyrkiä tekemään sille jotakin, käyttäen kansalaisjärjestöjä niin, että yritämme selvittää, mikä, mitkä ovat ne todelliset ongelmat, joita meillä on. Eivät äh, jäsenvaltiot voi lähteä kysymään ihmisiltä, että oletko valtioton vai et. Mutta kansalaisjärjestöjen avulla ja tämän alustan avulla me voimme yrittää saada aikaan tällaisen yleiskuvan ja sitten sanoa kullekin jäsenvaltiolle, että nämä ovat nämä pääongelmat ja huolenaiheet. Meidän italialainen edustajamme täällä puhui tästä, että meidän täytyy pyrkiä käsittelemään näiden alaikäisten rekisteröintiä, että heidät rekisteröidään, kun ne tulevat Euroopan unioniin. Minusta on epäloogista, että meillä on lapsia, jotka ovat olemassa, joihin voi koskea, mutta he eivät ole olemassa. He eivät voi mennä kouluun. Minulla oli eräs tapaus, jossa minun piti mennä poliisille, katso, täällä on kaksi lasta, joiden pitää mennä kouluun. Me käytämme lakia, joka on tämä oppivelvollisuus, että heidät saadaan kouluun. Tämä virkamies pyysi rekisteröintitodistusta. No, meidän täytyy olla realisteja ja käytännönläheisiä, mutta tämän vuoksi me haluamme tällaisen yleiskuvan ja kartan. Meillä on emännen äh, tällainen työryhmä, Latvia ja Viro ovat siellä edustettuina ja yritämme nyt äh, miettiä, millä tavalla selvittää tämä asia viimeinen asia, että nyt viet tässä kaikkea aikaa. Minulla on vielä kaksi asiaa. Mitä tulee kustannuksiin? Kaikkien näiden menettelyiden kustannukset toi esiin kansalaisjärjestö Isossa Britanniassa. Ja sen vuoksi päätettiin toimia eri tavalla. Monissa jäsenvaltioissa Latvian ja Iso-Britannian pois lukien kaikissa muissa on oikeusapua lapsille. Joten meidän täytyy yksinkertaistaa tätä ihmisille. Ja tästä vielä viimeinen asia. iso britannian edustajamme teki tämän, tai toi esiin tämän ydinkysymyksen. Ja minulle ei ole loogista, että joku saa valtiottoman statuksen, ja sen jälkeen Ja sen jälkeen hän jää kellumaan. Koska hänellä ei ole mitään statusta. Maahanmuuttolainsäädännössä ei ole mitään linkkiä valtiottoman statuksen kanssa, joten täytyy lähteä hakemaan humanitaarista statusta ja monet menettelytavoista, joissa määritellään valtiottomuus, vaati oikeudellista asu, oleskelulupaa maassa. Ja tästä minä puhun tuolla. Eli että, että olisi tällainen varhainen rekisteröinti tuolla hotpointissa, hotspotissa. Että viranomaiset, myös Frontex, voisivat tehdä tämän rekisteröinnin silloin, kun lapsilla ei ole henkilötodistuksia, varsinkin kun on kysymys äh, yksin tulevista alaikäisistä. Ja meidän täytyy myös yrittää luoda linkki tähän ja sen me voimme tehdä Euroopan tasolla. Jos te, sinulla on äh, valtiottoman status, niin sinulla pitää olla ö, äh, oleskelulupa siinä maassa, joka sinulle tämän statuksen antaa. Eli tällä tavalla voisimme säätää lakia ilman, että puutumme kansalaisoikeuksiin. Ja oikeusapukustannuksista joissain tapauksissa on ihan älytöntä, että lapsilla pitää olla todisteita, taakka. Jossakin maassa se on hakijalla, mutta voitteko te äh, kuvitella lasta, jonka pitäisi äh, tuottaa negatiivisia todisteita tai päinvastaisia todisteita. Joten emän on todellakin halukas satsaamaan kaikki resurssinsa ja, ja auttamaan siinä, että voitaisiin luoda suuntaviivat tai ylipäätään mitään, mikä on välttämätöntä. Eli luku ei ole 600 000. Ja se, mikä minua todella pelottaa, on tämä lasten, yksin tulevilla alaikäisten lasten määrä, jota Eurooppaan virtaa ja meillä ei ole minkäännäköistä yleiskuvaa tilanteesta. No, you could say a lot more, but... Kiitoksia. Tiedän, että olisitte voineet puhua pidempäänkin, mutta meillä on vielä muitakin vieraita tulossa, eli ehkä myöhemmin voitte jatkaa tästä. Ja sitten Svaide, halusitko vastata muutamiin kysymyksiin vielä? So I'll avoid on... Niin, en nyt vastaa lapsiin liittyviin kysymyksiin, koska niitä tulee kohta lisää, mutta vastaan pariin kysymykseen, jotka liittyivät yhteistyöhön Euroopan neuvoston kanssa. Se oli hyvä kysymys ja tästä soittaa tulla hyvin hedelmistä yhteistyötä, koska Euroopan neuvosto on käsitellyt kansalaisuuskysymyksiä paljon pidempään kuin Euroopan unioni. Se on laatinut kansallisuusasioista yleissopimuksen. Sillä on siis paljon tietoa ja kokemusta kansallisuuskysymyksistä, eikä sillä ole näitä EUn toimivaltaongelmia, eli se on käsitellyt näitä asioita jo hyvin pitkään. Eli en tiedä, miten se toimii poliittisesti, mutta mitä tulee asiantuntemukseen ja asiakirjoihin, niin tämä yhteistyö olisi tervetullutta. Ja sitten, jos ei ole oleskelulupaa, niin muistuttaisin vain, että valtiot, joilla on toimiva määrittelymenettely valtiottomuuden osalta, niin näin jo tehdään näissä maissa. Eli jos tällainen menettely on maassa, niin siellä myöskin annetaan sitten oleskelulupa, sekä kun on todettu, että joku on valtioton uhkana on ehkä se, että Alankomaat saattaa toimia niin, koska siellä on nyt sanottu, että siellä saattaa olla tällainen menettely, joka ei johdakaan oleskelulupaan. Eli se olisi aika ikävä ennakkotapaus, jos näin pääsee käymään. Mutta muut valtiot, jotka määrittelevät valtiottomuuden, niin myöntävät sen jälkeen sitten oleskeluluvan. No sitten on ad hoc-tapauksia, kuten Luxemburgissa, mutta se nyt ei liittynyt tähän valtiottomuuden määrittelymenettelyyn. Ja sitten lainsäädäntö, no se on tietysti poliittisempi kysymys, en osaa siihen vastata, mutta oikeudellisesti pitää säätää lakia sen suhteen, kukaan valtioton ja mitä tapahtuu EU-ssa valtiottomille henkilöille jo no, nyt olemassa olevan lainsäädännön pohjalta. Meillähän on palautusdirektiivi, ja siinä on todettu, että ihmistä voidaan pitää pidätettynä ainoastaan, jos hänet todennäköisesti pitää palauttaa. Ja miten sitten arvioida, pitääkö joku palauttaa, jos kyse on valtiottomasta henkilöstä? Eli kuinka kohtuullista on kuvitella, että tämä voidaan, henkilö voidaan palauttaa johonkin? Eli EU:ssa on lainsäädännössä kohtia, joita pitää selventää valtiottomien osalta. Eli jotta monet EUn lait toimisivat kunnolla, niin valtiottomuuden määrittely EU-tasolla on tarpeen. Sitten määritelmistä kysyttiin vielä. Eli tykkään puhua näistä määritelmistä. Eli valtioton henkilö ja Viron ja Latvian tilanne. Tästähän puhutaan kansainvälisissä instituutioissa ja Latvian hallituksessa ja eri mieltä ollaan siitä, että Latvian hallitus ei katso, että nämä valtiottomat, ne henkilöt, joilla ei ole kansallisuutta, olisivat valtiottomia. Kansainvälisessä oikeudessa valtiot on määritelty henkilöksi, jolla ei ole kansalaisuutta, eli tämä on tällainen binääri käsite. Eli joko voi olla kansalainen, ja jos ei ole, niin sitten on valtioton. Ja siinä välissä ei oikeastaan ole mitään. Eli siinä mielessä on mahdotonta sanoa, että meillä on tässä joukko ihmisiä, että ovat tavallaan kansalaisia, mutta eivät oikeinkaan, eivät kuitenkaan ihan kokonaan. Eli joko he ovat kansalaisia tai sitten eivät, ja jos ovat kansalaisia, niin sitten he ovat EUn kansalaisia myöskin. Eli joko heitä otetaan mukaan tai sitten ei, mutta sitten ei enää voi määritellä, keitä he ovat. Mutta kansainvälisen oikeuden mukaan he ovat sitten valtiottomia. No, tämä on poliittisesti tietysti hyvin latautunut kysymys Latviassa, ja enkä tiedä, kumpi on parempi, ovatko he valtiottomia vai kansalaisuudettomia. Mutta kansainvälisesti, jos on kansalaisettomia, jotka asuvat jossain toisessa jäsenvaltiossa ja saavat lapsia, vaikka ollaanko maassa kaksi kansalaisuudetonta ja saavat lapsen, niin tämä voisi Latviassa olla kansalaisuudeton Latviassa, mutta hän on sitten valtioton, eli hänellä on oikeus sitten kansalaisuuteen siinä maassa, jossa hän syntyy. Mutta siitä ei ole hyötyä, jos tällaista ei katsota valtiottomaksi, koska kyse ei ole Latvian kansalaisia. Eli nämä ihmiset ovat tietynlaisessa määritelmien välitilassa, ja ei nyt ole hyötyä sitä, että luodaan uusi kategoria. Ihmiset ovat joko kansalaisia tai sitten valtiottomia, ja jos ruvetaan sitten tähän puuttumaan, niin sitten koko tilanteesta tulee hyvin hankala. Niin, te puhuitte, että tästä asiasta tehdään ihan tohtorin tutkintojakin ja minunkin täytyy jossain vaiheessa käsitellä sitä. Tämä on tietysti ikävä asia, että pitää tehdä valtiottomuudesta tohtorin tutkintoja. Ikävä, että tilanne on päässyt tällaiseksi. Me tiedän, että nyt on torstai, ihmisten täytyy lähteä. Eli tänne on kutsuttu myös komission jäsen, joka vastaa ihmisoikeuskysymyksestä Euroopan neuvostosta, mutta he eivät päässeet paikalle. Sitten seuraavat kolme puhujaa. Ja jos te kolme voisitte puhua korkeintaan 10 minuuttia, eli jos voisitte vähän puhua tiiviimmin, koska ihmisten täytyy pian lähteä kotiin, nyt on torstai. Eli jos kuusi, seitsemän minuuttia riittäisi, ja sitten saatte hyviä kysymyksiä. Eli Verena Knaus Unicefista. Olkaa hyvä. I feel a lot has already been said. No hyvin paljon täällä on jo sanottukin, joten yritäpä käydä nopeasti lävitse muutamia näitä asioista ja esittää muutama provokatiivinen idea ja ajatus, joka ehkä vastaa näihin kysymyksiinkin, joita täällä on esitetty. Tämä voisi olla avuksi torstai-iltapäivänä. Ihan nopeasti. Ensinnäkin kiitos siitä, että järjestitte tämän kuulemisen ja tämä on myös osoitus siitä, että me teemme hyvää työtä. Se tosiasia, että tämä että tämän aiheena jo on valtiottomuus osoittaa, että olemme saavuttaneet jotain. No, mutta kokoukset olivat niin hyviä kuin mitkä, mikä on niiden lopputulos. Seuraava kuva ihan nopeasti. Aina mitä teidän tarvitsee katsoa on tuo äh, vaalean sininen äh, pilari. Se on äh, lapsien määrä, turvapaikkahakijoiden lapsien määrä, jotka ovat tulleet EU-hun. Ja ei sanota, että tämä lapsikysymys on tullut takaisin esityslistalle, se on aina ollut siellä. Ja ehkä, no olen ehkä vähän opportunistinen, mutta ehkä me voimme käyttää mahdollisuutta nyt nimenomaan se, että viimeisen kahden vuoden aikana on tullut niin paljon pakolaisia, että voimme jälleen kerran painottaa tätä lapsinäkökulmaa. Koska te näette, että turvapaikanhakijoiden joukossa lasten määrä on kasvanut. Yksi kolmesta turvapaikanhakijasta EU:ssa on lapsi. Ja se on noin 400, reilut 400 000. Ja oranssi ja vihreä ovat niitä, jotka ovat rekisteröityneet tuntemattomana kansalaisuutena tai valtiottomana. Ja sitten seuraavassa kuvassa, tämä on, tätä on vaikea nähdä, 2,5 prosenttia lukee tuolla vasemmassa yläkuumassa, joka on se, mitä data kertoo siitä, mikä on lasten osuus niiden joukossa, jotka hakevat turvapaikkaa EU-ssa ja jotka on rekisteröity joko lähtömaa tuntematon tai valtioton. Tämä saattaa kuulostaa aika vähältä, koska se on luvuissaan 11 315 lasta. Mutta 11 315 lasta on 11 315 lasta liikaa, jotka ovat päätyneet tänne joko valtiottomana tai ilman kansalaisuutta. Ja ajatelkaa sitä, mitä se merkitsee, että on valtiota. Ja tämä eroaa maasta maahan ja varmasti asiantuntijat voivat tämän vahvistaa. Meillä ei tällä hetkellä ole mitään harmonisoitua käsitettä EU-ssa tälle. Ja on myös epäselvää, että kenen tulee tehdä mitä millä hetkellä. Lapset tulevat yksin taikka jonkun kanssa ilman asiakirjoja, heillä on vain paita päällään, he tulevat hotspottiin, jonka tarkoitus on olla rekisteröinti- ja identifiointikeskus. Mutta siitä huolimatta meillä ei ole minkään näköisiä lastensuojelupisteitä hotspoteissa, ja se on yksi se asia, mitä me olemme pyytäneet Meillä ei ole selkeyttä siitä, että mikä on EASON tai Frontexin mandaatti tai muiden vir- viranomaisten, jotka toimivat näissä hotspoteissa. Edes se, että käytettäisiin samaa terminologiaa. Nämä ovat asioita, jotka voidaan hoitaa, koska ne ovat täysin Euroopan unionin toimielinten mandaatissa. Ja se on identifioitu myös esimerkiksi Frontexin tehtävissä. Ja meidän täytyy myös varmistaa se, että jokainen lapsi rekisteröidään samassa, tava, samalla tavalla samassa kategoriassa. Tässä näkyy myös, että valtiottomuus ei ole ainoastaan pakolais- ja maahanmuuttolasten asia. Mutta okei, nyt tämä asia nähdään taas, mutta meillä on suuria lapsijoukkoja, jotka joutuvat tällaiseen suojelemattoman tilanteeseen Virossa, Latviassa, Balkanilla, romaneita, Italiassa, jotka jollain tavalla joutuvat, äh, kuten Jean Lambert sanoi, joita jopa palautetaan näillä hyvin omituisilla menettelyillä ilman, että heidät on edes identifioitu valtiottomiksi. Eli on paljon esimerkiksi romanilapsia, jotka ovat lähteneet Balkanilla, palaneet tai tulleet äh, Eurooppaan miten on mahdollista, että me voimme palauttaa lapsia, mutta me, me löydä keinoja regularisoida äh, heidän statuksensa? Tässä näitä kolme esimerkkiä, joilla haluan vain näyttää, keitä nämä ovat. Jos ajatellaan kolmea suurta ryhmää, jotka ovat äh, poliittisesti tärkeitä. Tuossa ylhäällä on kolmevuotias tyttö Siva. Äiti on syyrialainen, isä on kuollut, tyttö syntyi matkalla tien varressa. Vanhemmat eivät äh, kyenneet äh, virallistamaan suhdettaan. Ja Syyria äh, lakien mukaan kansallisuutta ei voi periä. Siba on kolmevuotias Saksassa ja valtioton, ellei löydetä käytännön keinoja. Hän ei tule saamaan oikeuttaan vaatia kansalaisuutta. Ja hänen oikeuksia tullaan sen, verran, sen vuoksi myös rikkomaan. Tässä oikealla ovat nämä kaksoset, Bram ja Sandra. He ovat syntyneet Alankomaissa. Äiti on tullut ihmiskaupan uhrina Kiinasta Alankomaihin, eli tullut puolen maailman ylitse, mutta häntä ei koskaan ollut rekisteröity Kiinassakaan, joten hän itsekin on valtioton. Eikä hänellä ole mitään keinoa tällä hetkellä antaa lapsilleen kansalaisuutta, koska laissa on näitä porsaanreikiä. Eli hän itse äh, voisi vaatia kansalaisuutta ja palata Kiinaan, mitä hän ei voi tehdä, niin nyt hänen äh, lapsensa ovat kansalaisuudeltaan tuntematon. Ja sitten tuolla alhaalla vasemmalla näkyy, miten paljon painotetaan äh, romanilasten mukaanottamiseen ja integroimiseen. Besim, kahdeksanvuotias albaanainen äidin kautta, mutta hän syntyi Kreikassa ja silloin äitillä ei ollut tarpeeksi rahaa maksaa syntymätodistusmaksua, joten lapsella ei ollut kansalaisuutta. Valtiottomuus ei ole asia vain Euroopassa, lapsille Euroopassa, vaikka he olivat syntyneet täällä tai asuneet täällä tai tulleet tänne. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli siinä, että keskitytään myös valtiottomuuteen Euroopan ulkopuolella. Maahanmuutto oikeastaan vain näyttää, miten paljon nämä asiat ovat äh, yhteydessä toisiinsa. Maailmassa on miljoonia lapsia, jotka syntyvät ja kasvavat äh, ilman, että heitä koskaan rekisteröidään. Ja nyt äh, maahanmuuton kautta me yhtäkkiä näemme, että se on ongelma. Ei se ole ongelma vain lapsille, vaan nyt se on ongelma myös ää, poliisivoimille. Tässä on mukassa ää, uganalainen nainen, jolla oli rohkeus mennä tuomioistuimeen sen jälkeen, kun hänen 13-vuotias tyttärensä oli raiskattu. Mutta hän ei saanut mitään oikeutta, koska hän ei kyennyt todistamaan tyttären ikää. Joten koko tämä oikeusjuttu raukesi, koska lasta ei ollut rekisteröity. Joten siis valtuottomuus on todellista, se on konkreettista, se on perusta kaikkien oikeuksien polkemiselle ja rikkomiselle. Voimmeko lopettaa valtiottomuuden? Kyllä. Voimmeko sulkea myös nämä porsareijat rekisteröinnissä? Kyllä. Jossain nämä pienet reijat ovat, porsareijat ovat pieniä. Balkanilla EUlla on ollut hyvin aktiivinen rooli laajentumisprosessin kautta, investointien kautta, romanien mukaanottamisen kautta. Eli siellä 2-3 prosenttia on jäänyt rekisteröimättä ja tämä me voimme hoitaa. Tai jossain puhutaan vain muutamasta tuhannesta lapsesta. Jos se viettää viisi päivää maassa, niin oppii tuntemaan ne kaikki. Eli tämä on mahdollista. Mutta jostain syystä jossain ja toimielimissä ei ole tarpeeksi mielenkiintoa tähän. Ja tämä on nyt Euroopan unionin mahdollisuus, yksi mahdollisuuksista. Kun me olemme nyt mukana tässä ää, ähm, laajentumisprosessissa ja puhumme koko ajan hallinto- ja, ja ministeriöiden kanssa, niin eipä puhuta koko aikaa rahasta ja muusta, vaan varmistetaan se, että valtiottomuus on jokaisella esityslistalla, jokaisessa assosiaatiosopimuksessa ää, äh, ja kaikissa maahanmuuttosopimuksissa. Nämä ovat niitä konkreettisia asioita, joissa voidaan mennä eteenpäin. Tästä en sano sen enempää, koska täällä on niin paljon puhuttu. Valtiottomuus lopettaminen on välttämätöntä. Ei vain Euroopassa, vaan toivon, että DEFCO ja DJ Home ja muut ulkosuudenhallinto olisivat tässä mukana koska meidän täytyy ottaa mukaan myös maat Euroopan ulkopuolella ja miten me voimme varmistaa, että EU-rahoitusta käytetään nimenomaan tähän osana tätä laajempaa pakettia, jolla pyritään puuttumaan maahanmuuton syihin, rakennetaan lastensuojelujärjestelmiä ja lasten oikeuksien suojelua. Ja sitten vielä lopuksi, kuten UNICEF ja UNHCR, me olemme yhdistäneet voimamme ja muodostaneet tällaisen koalition, niin, että saisimme äh, kumppanimme heräämään. Koska totta kai tämä voidaan lopettaa. Ja tässä keskitytään nyt unien tiettyihin maihin. Norja, Alankomaat, Albania, Romania, Serbia, entinen Makedonia ja Kosovo. Eli siis Balkan ja muutamat jäsenvaltiot, joissa on nyt kohdennettuja toimenpiteitä hallituskumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan äh, kanssa. No mitkä ovat tärkeintä? No se, että saadaan muutettua EUn maahanmuuttoagendaa, romaanien integrointi, puitteiston tarkistus on yksi asia. Ja se, että EU tuo äänensä mukaan sitä, kuinka me hoidamme maahanmuuttoa globaalisti. Ja parlamentin rooli siinä, että varmistamme, että vuoden loppuun mennessä vaaditte komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan ratifioinnista ja täytäntöönpanosta. Ja että saadaan tilastot myös kuntoon, koska jos ei meillä ole kunnollisia tilastoja, emme voi myöskään voi mitata edistystä. Dr. Laura Van Vaas. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Laura Van Vaas joka johtaa valtiottomuusinstituutiota. Um, Kiitoksia tilaisuudesta puhua tänään. Minun järjestöni tarkastelee tätä valtiottomuuskysymystä globaalisti ja halusin hiukan kertoa laajemmasta työstämme, joka keskittyy viimeiseen kahteen vuoteen um, lapsivaltiottomuudessa, mutta tämä on myös EU-hun Käsitellä eri kysymyksiä, joita on tänäänkin jo käsitelty, mutta, mutta puhuisin mitä ja millä tavalla me pitäisi toimia. Ensinnäkin mitä, niin kuin tämän kokouksen ohjelmassakin on laadittu, yritämme Mä tätä ongelmaa ja vieläkin tärkeämpää on, että puhumme myönteisistä toimenpiteistä, että toteutetaan kaikkien lasten oikeus kansalaisuuteen ja puhun kohta hiukan siitä, mitä eroja näiden kahden tyyppisen kahden eri lähestymistavan välillä on. Me olemme kuulleet jo muuta kuinka tärkeää kansalaisuus lapsille on. Se mahdollistaa oikeudet, Lapset voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan. Näin he voivat käyttää lapsen oikeuksiaan. Se liittyy myös yhteiskunnalliseen identiteettiin. Valtiottomuus luo sekä haavoittuvuutta että epävarmuutta lasten elämään. On tärkeää myös ymmärtää, että tätä ei ole helppo, helppo enää ratkaista myöhemmässä elämässä. Ei voida siis sanoa näille lapsille, että sitten kun teistä tulee aikuisia, niin sitten maailma muuttuukin paremmaksi ja teidän valtiottomuustilanteena tästä itsestään korjaantuu. Fakta todistavat, että se tulee yhä haastavampaa, kun lapsista tulee valtiottomia aikuisia. Muutama sana mitä pitäisi, miten tämä tilanne on täällä Euroopassa, mistä ongelmasta me oikein puhumme ja itse asiassa minkä takia valtiottomuus koskee lapsia, jotka ei, joiden kaikista syystä oikeastaan pitäisi olla eurooppalaisia. Yksi tärkeä syy tässä on se, että puuttuu tai on riittämättömiä turvatakeita, joita tarvitaan kansallisissa laeissa, että varmistetaan, että kaikki lapset saavat kansalaisuuden syntyessään tai mahdollisimman nopeasti syntymän jälkeen. Voimme nähdä joukon maita EU-ssa, joilla on turvatakeita, joita sovelletaan vain lapsen, joka on syntynyt maaperällä, jonka valtio- vanhemmat ovat valtiottomia. Jossain määrin tällä voidaan ratkaista joidenkin lasten valtiottomuusongelmat, jotka eivät voi eh, periä äh, kansalaisuutta. Tämä on oikeastaan, tässä ymmärretään väärin kansalaisuuslain mekaniikka ja unohdetaan se, että on muita tilanteita, joissa lapset eivät pysty perimään kansala- vanhempiensa kansalaisuutta. On jotakin takeita, jotka on huonosti laadittu, joita pitää sitten tarkistaa myös niissäkin maissa, joissa on hyvät turvatakeet, niin sovelletaan huonolla tavalla näitä käytännössä. Useimmat lapset, jotka syntyvät Euroopassa, kansalaisuuden saaminen on varsin yksinkertainen juttu. Yleensä sen saa vanhemmiltaan. On tavallinen tapa hoitaa asiat ja kuitenkin valtiottomat sitten lasten kohdalla jotakin muuta tarvitaan. Nimittäin tämä tarkoittaa sitä, että viranomaisilla pitää olla tietoa laista ja aivan erityisistä teknisistä takeista. Heillä pitää olla tietoa siitä, miten voidaan tunnistaa tällainen tilanne, jolloin lakia pitäisi sitten soveltaa, miten tiedotetaan vanhemmille menettelytavoista, kaikki nämä eri asiat tarvitsevat myös tästä myönteistä energiaa, että voidaan käyttää näitä turvatakeita käytännössä tulos, tuloksellisesti. He, niin kuin kuulimme tässä äsken, on tilanteita, joissa lapsella on kansalaisuus, se on saanut, hän on saanut kansalaisuuden Euroopassa, mutta hänellä ei ole todisteita siitä johtuen kyvyttömyydestä saada syntymärekisteriä tai saada sy, ähm, syntymä, to, virallista tietoa tästä. Ja on siis monia kysymyksiä, joihin pitää tarttua ja tiivistäen nyt tätä ja hiukan lisään siitä, mitä Rova Schweider sanoi. Ongelma on siinä, että on sellaisia lapsia, jotka syntyvät Eurooppaan, joilla pitäisi olla kansalaisuus. Joko sen takia, että on kansainvälisiä velvoitteita, tai lain mukaan tai lain mukaisesti he ovat saaneet tämän kansalaisuuden, mutta heillä ei ole todistusta siitä, todistetta siitä ja siltikin heidän edessään on odottamassa valtiottomuus. Tämä tarkoittaa sitä, että puuttuu tämä yhteys EU-kansalaisuuteen, koska se liittyy siihen, että on kansalaisuus. Tämä on tämä mikä, josta nyt puhutaan. Muutama kommentti sitten siitä, millä tavalla, kuinka. Ja muutama asia, jonka ottaisin esille. Kuinka on jo aika selvä käsite tässä. Me tiedämme, miten kansallisuuslainsäädäntö toimii, miten kansainväliset velvoitteet toimivat, mitä ne ovat. Joten vaikkakin puuttuu kattavia tilastotietoja, on selvää, mikä on tie tästä eteenpäin, ainakin mitä tulee val- valtiottomuuteen lasten kohdalla. Yksi hyvä väline tietenkin on 1961 yleissopimus valtiottomuuden vähentämisestä, ja on tärkeää liittyä tähän välineeseen. Tätä kannattaa edelleenkin mainostaa on yhdeksän EU-jäsenvaltiota, jotka eivät vielä ole tässä sopimusosapuolena ja toivottavasti tämä äh, umpeutuu ja toteutuu, on tärkeää ottaa sieltä viisi näistä maista. Niillä on vahvat turvatakeet omassa kansallisessa lainsäädännössä, että voidaan suojella heidän maan alueella syntyneitä lapsia. Siis liittyminen tähän yleiskokoukseen, yleissopimukseen ei ole aivan välttämätöntä, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin. Vieläkin tärkeämpää ehkä on se, että kaikkien EU- kaikilla EU-jäsenvaltioilla on kansainvälinen velvoite varmistaa kaikkien lasten oikeus kansalaisuuteen sen kautta, että ovat liittyneet ihmisoikeusvälineisiin mukaan lukien laps, lasten oikeuksien yleissopimuksen. Siis riippumatta siitä, onko tämä valtiottomuusinstrumentti ratifioitu EU-valtioilla, on myönteinen velvoite varmistaa lapsen oikeus kansalaisuuteen, kun sitä pitää toteuttaa tavalla, jossa toimitaan lastensuojeluperiaatteiden mukaisesti aivan erityisesti tässä mielessä ei, ei otetaan lapsen paras etu, tärkein etu aina huomioon ja syrjimättömyys. Valiokunta, joka varmistaa lapsen oikeuksien yleiskokouksen toteutumista on yhä enemmän aktiivinen. Se valvoo ja esittää suosituksia siitä, miten pitää täytäntöön panna tätä kansainvälistä standardia. Ja ehkä kannattaa panna merkille, että 16-28 jäsenvaltiosta on jo saanut suosituksia CRC-komiteasta koskien juuri tätä asiaa jossakin vaiheessa, kun ovat tarkaste, äh, kun tämä komitea tarkastaa kyseisiä maita. Tässä on monia maita, jotka ovat saaneet vahvoja suosituksia liittyen kansalaisuuskysymyksien valtiottomien lasten kohdat ovat syntyneet heidän maassa Italia, Viro, Aankomaat, Tsekin tasavalta muun muassa. Meidän pitää ottaa, kunnolla ottaa huomioon ihmisoikeussitoumukset, vaatimukset, jotka ovat olemassa ja kannattaisi myös tarkastella muita puitteita ja ohjeistuksen lähteitä siitä, miten pitäisi toimia. Yksi toinen tärkeä kehys on kestävän kehityksen tavoitteet. Nekin edistävät juridisen kansalaisuuden antamista kaikille, mukaan lukien syntymätodistus. Tämä koskee koko maailmaa ja myös EU-jäsenvaltioita ja tietenkin on tutkimuksia, joita täälläkin on tänään esitetty ja näin voidaan löytää hyviä käytäntötapoja. UNHCR on kampanjoinut ja pyrkinyt kahden välinen kautta paremmin ymmärtämään, miten voidaan estää valtiottom- lastenvaltiottomuus. Sitten vielä muutama sana tästä kuinka puolesta. Tästä on jo paljon tänään puhuttu ja kuultu, minkälainen riski liittyy sen, että lapset joutuvat kasvamaan, kasvamaan valtiottomina EUn sisällä aivan erityisesti. Minkälaisia seurauksia on syntynyt tämänhetkisestä muuttoliikekontekstista. On tärkeää myös huomauttaa, että yhä enemmän kiinnitetään huomiota tähän kysymykseen tänä päivänä ja se luo tällaista kansainvälistä liikehdintää ja olisi hyvä EU-sakin osallistua tällaiseen liikehdintään. Kansalaisyhteiskunta on järjestänyt erilaisia kampanjoja YKssa ja tällainen koalitio, joka tässä mainittiin, se riittyy aivan erityisesti lasten oikeuksiin, oikeuteen saada kansalaisuus ja on muita aloitteita näiden myönteisten aloitteiden lisäksi ja tämä eh, liikevoima, jota voimme käyttää hyväksemme, niin kannattaa myös kiinnittää huomiota näihin kasvaviin lukumäärin. Muuttoliikekonteksti on yksi tällainen tilanne, joka tätä aiheuttaa. Tästähän on jo puhuttu paljon, joten en puhu nyt tarkemmin siitä, mutta ottaisin esille yhden toisen kontekstin, joka on tässä nyt ilmiönä toteutumassa, nimittäin tilanne Turkin kansalaisiin Turkin ulkopuolella jotka jo, joissakin tapauksissa voivat joutua menettää kansalaisuutensa johtuen tästä viime vuoden epäonnistuneesta vallankauppausyrityksestä. Nyt 130 henkilöä tähän mennessä on kutsuttu palaamaan kolmen kuukauden sisällä Turkkiin. Jos eivät näin tee, heidän kansalaisuutensa voidaan evätä heiltä äh, valtion hallituksen asetuksella ja on yhä enemmän tapauksia, joista on raportoitu. He eivät voi käyttää konsulipalveluita, jos elävät turkilaisille, jotka elävät ulkopuolella. Me olemme do- dokumentoineet 800 tällaista tapausta 70 kuusi liittyy siihen, että on evätty passi tai henkilöllisyystunnustuskortti vastasyntyneiltä. On muitakin huolestuttavia piirteitä ja lisäsyitä EUlle ottaa nämä asiat hyvin vakavissaan tällä hetkellä. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Tiedät, että nyt lähtee meppe koko ajan. Eli jos voisitte puhua korkeintaan 7-8 minuuttia, niin se olisi hyvä, koska sitten voimme ottaa kysymyksiä. Muuten täältä lähtee jäseniä. Ja seuraavaksi sitten Margaret Tuite oikeusasioiden pääosastolta. Ja hän on komission koordinaattori lasten oikeuksien osalta ja yksikössä, joka vastaa perusoikeuksista. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'll be as brief as possible. Um... Niin, koitan puhua mahdollisimman lyhyesti niin Euroopan neuvostosta. 19. toukokuuta Euroopan neuvostossa hyväksyttiin toimintasuunnitelma liittyen maahanmuuttajalaisten suojeluun. Ja siinä todetaan, että ehkä perustetaan asiantuntijaryhmä, jotta voidaan välttää lasten valtiottomuus 2018-2019. Sitten mainitsen yhden tapauksen, joka tuli esille viime joulukuussa Irlannin maahanmuuttoneuvostossa. Se koski yksi matkustavaa valtiotonta lasta ja hänen tapauksensa selvittely kesti kuusi vuotta. Ja hän oli siinä vaiheessa ollut jo 12 vuotta Irlannissa. Ja tämä osoitti, että meillä on mahdollisuuksia ratkaista näitä kysymyksiä lapsille, jotka ovat syntyneet Irlannissa, mutta ei lapsille, jotka muuttavat Irlantiin. Ja mitään virallisia lukuja Irlannin valtiottomista henkilöistä ei ole. Sitten ad hoc näistä toimista, niillä on merkitystä. Ja jos on vaikka sisarukset samassa tilanteessa, niin heitä on käsitelty kuitenkin eri tavoin. Eli keskityn nyt käytännön kysymyksiin. Me olemme teetämässä tutkimusta, jotta voidaan katsoa, miten romanilasten oikeudet ovat toteutuneet, ja valtiottomuus on yksi asioista, joita tarkastellaan. Se kattaa EUn jäsenvaltiot, mutta myöskin läheisiä naapurimaita. 18. huhtikuuta komissio käsitteli tätä asiaa ja yritimme ottaa huomioon valtiottomuuden ja käytimme hyväksi hyvää työtä, jota ENS, UNHCR ja muut ovat tehneet. Ja marraskuussa puhuttiin lasten oikeuksista ja myös valtiottomuudesta. Eli käytännön toimet meidän täytyy nopeasti identifioida ja suojella näitä lapsia. Maahanmuuttaja lapset pitää aina rekisteröidä ja identifioida. Ja meillä pitää olla samantyyppisiä tietoja kaikkialla EU:ssa, jotta voidaan tietää, matkustaako lapsi yksin, erilleen, matkustaako hän vanhempien kanssa, mikä on hänen kansalaisuutensa, onko hän valtioton, ikä, sukupuoli, koska valtiottomat lapset eivät aina päädy näihin rekistereihin. Lapsien pitää olla prioriteetti kaikissa rajaan asioihin liittyvissä kysymyksissä. Valtiottomat lapset, kuten jo todettiin, esimerkiksi sukupuoleen kohdistuva syrjintä, tämä on asia, josta pitää tiedottaa. Sitten vastaanotto EU-ssa. Me puhuimme siitä, että täytyy varmistaa koulutus, terveydenhuolto riippumatta statuksesta. Ja mielestäni tämä on ihan hyvä lähtökohta. Sitten mainitsemme tämän statuksen määrittelymenettelyn, ei ainoastaan mitä tulee turvapaikkaa kysymyksiin, Eli tämä määrittelymenettelyyn pitäisi olla prioriteetti. Ja sitten huoltajuuskysymykset yksin matkustavien lasten osalta. No tässähän me olemme laatimassa eurooppalaista verkostoa. Tätä työtä juuri tehdään. Sitten kestävät ratkaisut. Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että siellä on riittävästi resursseja tähän menettelyyn, erityisesti lasten osalta, joita ei palauteta, varsinkin jos on asunut maassa jo tietyn ajan. Ja me totta kai seuraamme sitten kaikkia toimia EU:ssa ja virastoissa ja suosituksia jäsenvaltioille. Ja sitten EUn rahoituksesta – Eli me olemme tehneet tästä ehdotuksia ja meidän täytyy käsitellä erikseen näitä valtiottomia lapsia. Totesimme, että katamme myöskin kolmansien maiden kansalaiset, mukaan lukien yksin matkustavat lapset, jotka ovat valtion huostassa. Ja kolmansien maiden kansalaisten osalta tämä statuksen määrittelymenettely pitää ottaa tarkasteluun ja lapsen status pitää määritellä nopeasti. Ja se on tärkeä osa tätä integroitua lähestymistapaa, koska tiedämme, että usein kun lapset ovat valtionhoidossa vuosikausia, niin välttämättä mitään ei tehdä, jotta heidän statuksensa selvitettäisiin. Ja tähän on otettu mukaan viitteitä, jotka liittyvät valtiottomuuteen liittyviin tietoihin. Ja me pyritämme parantamaan lasten näkyvyyttä, eli toivottavasti saamme sitten pian niistä tuloksen. Thank you very much, Margaret. Um, and, uh... Kiitos, Margaret. Tämä on yhteinen kuuleminen vetomusvaliokunnan kanssa. Ja nyt täällä on vetomuksen esittäjä. Kyse on vetomuksesta 076 2017. Eli Chris Nash on vetomuksen esittäjä, mutta samalla hän puhuu asiantuntijana myöhemmin, koska hän on valtiottomuusverkoston johtaja Euroopassa. Ja tässä vetomuksessa todetaan, että Euroopan valtioiden täytyy toimia nopeasti, jotta päästään eroon lasten valtiottomuudesta. Ja jäsenvaltioiden pitäisi liittyä asiankuuluviin yleissopimuksiin ja tukkia porsanreikiä lainsäädännössä ja niiden pitää varmistaa turvalausekkeet lainsäädännössä. Eli jos maassa syntyy lapsi, sille pitää antaa kansalaisuus, mikäli hän muuten jäisi valtiottomaksi. Ja tällä tavalla... No en tiedä miksi nyt puhun tästä kaikesta, koska tehän puhutte tästä kohta. No niin. Eli te nyt sitten sanotte tämän saman, mutta paremmin kuin minä. Ja teillä on ilmeisesti myös pieni videopätkä. Olkaa hyvä. Chair, and um, I was anyway planning to depart from my presentation in interest, in the interest of saying... Niin, äh, minusta me voimme katsoa tuon äh, filmin ja äh, en puhu sen enempää, että voimme päästä kuitenkin kysymyksiin. En, siis minä en täällä vain edusta minun järjestöäni, vaan myös 22 000 ihmistä, jotka allekirjoittavat tämän vetoksen, että valtioiden on tehtävä jotain valtiottomuudelle. Kun me käynnistimme kampanjan 2015, emme todellakaan odottaneet, että niin moni meitä tukisi. Mutta se on todiste siitä, että tämä asia on herättänyt laajemman suuren yleisön. En nyt lähde lukemaan tätä vetoomustekstiä, puheenjohtaja hoiti sen puolestani ihan hyvin. Haluaisin vain kertoa kolme syytä, miksi me teimme tämän vetoomuksen. Ensinnäkin tämä tutkimus, jonka tein 2015, kenen yhdenkään lapsen ei pitäisi olla valtioton raportti. Yli puolessa Euroopan unionin valtioissa ei oltu onnistuttu täytäntöön panemaan sääntöjä siitä, että lapsilla olisi, lapset eivät olisi valtiottomia. Me tarvitsemme enemmän valtioita, jotka tunnustavat tämän ongelman, ja tämän päivän kuuleminen on hyvä esimerkki tästä. Toisekseen ratkaisusta. Ratkaisu on hyvin yksinkertainen. Lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka eh, eivät maksa paljoa, eikä siinä tarvitse puuttua valtioiden suverenisuuteen. Ja kolmanneksi täytyy täytäntöönpanna käytännössä ja täällä on tuotu esiin hyvin, eh, hyviä asioita Vereinalta ja Margaretilta ja osahan tässä on identifikaatiosta siitä, että kun ihmiset tulevat, he ovat joko valtiottomia tai vanhemmat eivät ole kyenneet antamaan lapsillensa kansalaisuutta. Mutta se, että lapset ovat tämän keskustelun keskiössä on tärkeää. Haluaisin näyttää teille pienen filmin näistä lapsista, joiden kanssa puhuimme tämän tutkimuksen aikana. Ja tätä filmiä ei tulkata.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 So I think the uh, stories of Eric Erikin, Andrean ja Marinan tarinat osoittavat äh, tämän vaikutuksen äh, sille, mitä on kasvaminen äh, ilman kansalaisuutta valtiota. Eli näillä lapsilla ei ole mahdollisuutta edes käyttää omaa potentiaaliaan. Ja lapset, ei se ole lasten syytä, että he ovat valtiottomia, eikä se ole heidän edussaan. EUn perusoikeuskirjassa ei ole mainittu kansalaisuuden oikeutta. Artiklassa 24 vaaditaan, että valtiot ottaisivat valtion velvollisuus on suojella lapsia ja lasten intressejä. Ja sen vuoksi parlamentin lasten isäinen interryhmä on ottanut tämän asian esiin. Se on minun mielestäni hyvin mielenkiintoista ja se on tärkeä askel eteenpäin kun ajatellaan EUn lasten oikeuksia ylipäätään. Me olemme sen lapsille velkaa, ei vain Marialle, Andrealle ja Erikille, vaan tuhansille muillekin lapsille, jotka ovat valtiottomia. Ja minä lopetankin tähän, niin voimme jatkaa mielenkiintoista keskustelua läsnä olevien meppien kanssa. Kiitos Chris, kiitoksia näille alustuspuheenvuoron pitäjille täällä on vielä kaksi puhujaa. Tämän jälkeen ja Chris vielä uudelleen. Mutta Mamikis, Mamikis esittää pari kysymystä. Uh, actually my question... Kiitoksia. Kysymykseni liittyy tähän tilanteeseen, josta Latvian presidentti puhui. Eli nyt on aika antaa kansalaisuus uusille valtiottomille vauvoille – No, tämä on tietysti myönteinen merkki, mutta en ole kovin optimistinen. Tässä kyse on hyvien aikomusten toteuttamisesta ja olen entinen toimittaja ja muistaakseni Latvian presidentti teki tällaisen julistuksen, mutta näitä kansalaisuusasioita ei vieläkään ole ratkaistu. Vuonna 1995 kansallinen parlamentti hyväksyi lain, joka liittyi entisten neuvostokansalaisten statukseen, jotka eivät ole Latvian kansalaisia tai muiden valtioiden kansalaisia. Siinä on määritelty Latvian ei-kansalaisten status ja on yli neljäs vuosi siitä, kun Neuvostoliitto romahti, mutta ne, joilla oli neuvostostatus, niin he elävät edelleen EU:ssa ja on yli 6000 lasta, joilla, jotka elävät Latviassa. Ja kysyisin, mitä Euroopan parlamentti voi tehdä muuttaakseen tätä tilannetta vastasyntyneiden lasten osalta, kun heidän vanhempansa ovat valtiottomia? Kiitos. Um, Kiitoksia. Eli voisiko joku vastata tähän? Niin mitä voimme tehdä? Eli mihin toimeen sitten ryhdymme kuten Danakin sanoi, tämän pitkän aikavälin kysymys. Siis vastaatteko tähän nyt vai sitten vastata jälkeenpäin? Eli odotteletteko vielä muita puheenvuoroja? Siis tiedän, että nyt ihmisten täytyy lähteä lentokoneelle ja junille. Eli niin olikin sopiko näin? Eli voimmeko vain sitten siirtyä seuraaviin puhujiin? Ja ehkä te kaikki sitten voitte pitää loppupuheenvuorot. Eli seuraavaksi sitten Melanie Kana UNHCRstä, joka vastaa valtiottomiskysymyksistä. Eli jos 6-7 minuuttia riittäisi, niin se olisi hyvä. Ja tervetuloa. And on behalf of the UN High Commissioner for Refugees, I would like to thank... Kun pakolaisedustajan nimissä haluaisin kiittää valik valiokuntia tilaisuudesta puhua tässä tärkeässä kuulemisessa. Yritän nyt saada teidän neuvojanne, puheenjohtaja. Olin kyllä laatinut puheenvuoron, niin se olisi vienyt noin 10 minuuttia. Mutta tässä on joitakin asioita on käsitelty, joten lisäilen hiukan, jos jotakin voin uutta lisätä, ja sitten pyrin esittämään jotakin ihan konkreettisia suosituksia EUlle ja sen jäsenvaltioille. Ensinnäkin suurin osa täällä varmastikin on tietoinen, että 2014 UNHCR aloitti kunnianhimoisen kampanjan lopettaa valtiottomuus kymmenen vuoden aikana vuoteen 2024 mennessä on erittäin hienoa, että tämä valiokunta on jo tarttunut tähän asiaan ja alkanut kannustamaan jäsenvaltioita toimimaan eri päätöslauselmien avulla. Olen iloinen voidessani sanoa, että 2019 loppupuolella UNHCR tulee pitämään korkean tason tilaisuuden valtiottomuudesta, jotta merkataan tämän kampanjan keskivaihetta. Me luotamme vahvaan tukeen EU-sta ja sen jäsenvaltiosta niin, että voidaan, te voisitte osoittaa tietoa, jos se, että tulette, tulisitte tähän tilaisuuteen, olisi hyvä ja myös sitoumuksia tehdä vielä enemmän asialle. Ja sitten ulkosuhdehallinnon kautta, EU-toimielinten kautta voitaisiin rohkaista sitten muita toimimaan samalla tavalla. Mitä tulee tämän paneelin aiheeseen, kun pyritään suojelemaan kansalaisuudettomia henkilöitä EU-ssa. Puhun vain joistakin haasteista jo mainittujen lisäksi. Ensimmäiset liittyvät valtiottomuuden määrittelyyn. Uskon, että tähän voisin lisätä sen, että voitaisiin korostaa, että oikeastaan kaikki EU-jäsenvaltiot ovat osapuolena vuoden 1954 äh, yleissopimuksen valtiottomuuden. Ainoat poikkeukset ovat Kypros, Viro, Malta ja Puola nämä puutteet pitäisi korjata. Se olisi jo hieno saavutus vuoden 19 tilaisuuksia ajatellen. Ne jotka kuuluvat tähän yleissopimukseen, luonnollisesti niillä on velvoitteita tarjota tietyt standardikohtelut valtiottomille henkilöille, vaikka mitään tarkkaa velvoitetta tässä yleissopimuksessa ei ole määritellä valtiottomuutta, niin on tavallaan implisiittisesti todettu, että pitää huolehtia kyseisestä henkilöstä omalla alueellaan ja antaa heille juridinen asema, johon heillä on oikeus. Tämän takia on aika yllättävää ja huomattavia täytäntöönpanopuutteita on, koska tällä hetkellä vain kourallinen jäsenvaltioista on mm, äh, laatinut määrittelyn valtiottomuudesta joillakin on näitä menettelytavoja, mukaan lukien Ranska, Espanja, Italia, kuningaskunta, Unkari, Latvia mutta vielä enemmän pitää tehdä, jotta voidaan varmistaa se, että on kunnolliset määrittelyprosessit käytännössä kautta EUn. Mitä tulee sitten resursseihin, jotka voisivat auttaa, joku täällä jo mainitsikin UNHCRn ohjekirjan valtiottomien henkilöiden kohtelulle, jossa kerrotaan tavoista luoda hyviä määrittelyprosesseja valtiottomuudelle. Me täydensimme tätä vasta viime vuonna annettiin uusi resurssiasiakirja aiheesta. Se on hyvä käytännöllinen ohjeistus, miten määritellään valtiottomuusprosesseja. Toivon, että tästä voi olla apua kun te viette tätä asiaa kaikki nyt tästä eteenpäin. Yksi ongelmista, josta ei ole vielä juurikaan keskusteltu, mitä tulee siihen, että valtiottomia henkilöitä on käsitelty varsin vähän äh, USAssa, että ihmiset eivät voi hakea turvapaikkaa, vaikka he eivät pelkäämään vainoa. Jos sitten näin tapahtuu, niin tämä on todella hyvin epämääräinen tilanne. On turha taakka, joka asetetaan van, maahanmuutto- turvapaikkajärjestelmään, joka vaikuttaa tehokkaaseen käsittelyyn, ja jäsenvaltiottomat jäävät ilman suojelua, johon heillä on oikeus eivätkä he voi myöskään myötä vaikuttaa yhteiskuntiin, jossa elävät. Sitten tämä on varsin erilaisia rekisteröintikäytäntöjä, joita voidaan nähdä EU-ssa ihmisten kohdat maahanmuuttoyhteydessä. Jotkut Joskus valtiotumus perustuvat ihmisten omiin väitteisiin, jotkut re- rekisteröivät näitä ihmisiä valtiottomista henkilöistä, jotka perustuvat asiakirjoihin, joita näillä henkilöillä harvoin on. Joissakin jäsenvaltioissa ei ole mitään mahdollista rekisteröidä jotakin henkilöä valtiottomaksi ollenkaan, joten tällaista vaihtelevuutta on ja siihen pitäisi nyt pystyä puuttumaan. Tiedot huolestuttavalla tavalla osoittavat kymmenkertaisen määrän ihmisiä, jotka etsivät turvapaikkaa. Heistä sanotaan, että heidän kansalaisuutensa on tuntematon. 14 jäsenvaltiossa, tarkkaan sanottuna, siis 14 jäsenvaltiota käyttää kansal, tätä tuntematonta kansallisuusluokkaa 2012 oltiin, oli 2400, nyt niitä on jo 20 000 viime vuonna. Jotkut näistä henkilöistä ovatkin tietysti valtiottomia. Kun ajatellaan suojelua, johon heillä on oikeus, samoin valtiolla täytyy olla tarve, on tarve saada tarkkaa tietoa henkilöistä, jotka ovat sen alueella, mutta kyky rekisteröidä henkilöitä valtiottomaksi on tärkeä kysymys ja sen pitäisi olla mahdollista kaikkialla EU:ssa. Vielä yksi ongelma, jonka lyhyesti mainitsisin, puuttuu tietoisuutta, ymmärrystä valtiottomuudesta henkilöiden kohdalla, jotka tekevät työtä maahanmuuttajien ja pakolaisten kohdalla. Tämä liittyy rajavartioston poliisilaitokseen, maahanmuuttoviranomaisiin, rekisteröintiviranomaisiin, juristeihin ja niin edelleen. Tämä on puute näiden ihmisten koulutuksessa ja uskon, että tämä valiokunta, parlamentti ja muut EU-toimielimet voisivat tässä auttaa korjaamaan asiaa. vielä tästä puutteesta. Se johtuu, johtaa väärinkäsityksen. Joku puhui väärinkäsityksestä siitä, että jos valtiottomuusmäärittely puuttuu, niin se on huono tekijä maahanmuuton kannalta. Mutta tiedot osoittavat, että näin ei ole. Ranskassa esimerkiksi EU, jolla on vanho, näiden jolla on van, ihmiset, näiden henkilöiden määrä on ollut noin 200 henkilöä lisää vuodessa. Maat, joissa on paljon pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, silloin valtiottomien henkilöiden määrä on pysynyt aika pienenä. Tämän halusin sanoa identifioinnista ja suojeluun liittyvistä puutteista. En ole puhunut ennaltaehkäisystä ja määrien vähentämisestä, enkä nyt halua puhua yksityiskohtaisesti asiasta sanon vain sen verran, että EU voisi auttaa rohkaisemalla jäsenvaltioitaan osallistumalla vuoden 54 yleissopimukseen ja toteuttamalla sen standardeja. Tänään muutamat ovat maininneet, että on yhdeksän sellaista EU-valtiota, jotka eivät kuulu yleissopimukseen. Tässä yleissopimuksessa on todellakin tällaiset kultakantastandardit tavallaan, joilla voidaan suojella valtiottomia. Ja on todellakin häm, aika hämmästyttävää minusta, tai Kristaisen mainita tämän, että täytäntöönpano jopa sopimusosapuolien kesken näiden turvatakeiden kohdalla ei ole kovinkaan johdonmukaista, joten mitä tulee ennaltaehkäisyyn, siihen liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin pitäisi olla kaikki mukaan vuoden 1961 yleissopimukseen, mutta yhtä lailla tärkeää on saada kaikki toteuttamaan näitä takeita asianmukaisella tavalla, niin kuin tällä hetkellä nyt ei ole esimerkiksi turvat, tai joka liittyy ihmiset, jotka ovat syntyneet tällä alueella ja muutoin olisivat valtiottomia ja saisivat sitten valtion. Jotkut maat soveltavat tätä vain, jos vanhemmat laillisesti elävät tässä maassa. Tämä, näin ei oikealla tavalla tätä määräystä täytäntöönpanna. Sitten muutamia konkreettisia suosituksia tähän loppuun. Ensinnäkin ne jäsenvaltiot, jotka eivät kuulu valtiottomuusyleissopimukseen, niitä pitää rohka- rohkaista toimimaan näin. Sitten EUn sitoumuksen mukaisesti vuodelta 2012 silloin pidettiin korkean tason kokous oikeusvaltioperiaatteessa New Yorkissa. Sen kun tämä sitoumus esitettiin, mitään mikään maa ei ole liittynyt 54 sopimuksen se Sitten toiseksi kaikki jäsenvaltiot, joilla ei ole tällaisia oikeita määrittelyprosesseja, pitäisi rohkaista hyväksymään tällaiset UNHCRn ehdotukset. Me olemme tukemaan tässä. Sitten EU-jäsenvaltioita pitäisi rohkaista vahvistamaan valtiottomien henkilöiden identifiointia ja tehostaa EU-rekisteröintijärjestelmiä. Järjestelmä pitäisi mahdollistaa se, että, että, jos, että jos joku on valtioton, niin se voi perustua ihan oma, tämän henkilön väitteeseen. Turvapaikka mm, pakolaisviranomaisia pitäisi tiedottaa näistä kysymyksistä ja valtiottomuuskoulutukseen pitäisi kuulua turvapaikka, maahanmuutto, palautus, suojelukysymyksiin. Sitten neljäntenä vielä lopuksi EU-toimielimet mukaan lukien komissio, neuvosto, parlamentti, puheenjohtaja, valtio, niillä on tärkeä rooli. Ne voivat rohkaista parannuksiin ei vain EU-ssa, vaan ihan globaalisti, kun katsotaan eteenpäin vuoden 19 korkean tason tapahtuman valtiottomuudesta. Diplomatia, hyvät käytännön vaihdot on kriittisen, erittäin tärkeää tässä, jos halutaan onnistua tässä globaalissa kampanjassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Tässä oli hyvin konkreettisia neuvoja meille. Ja sitten Tamas Molnar EUn perusoikeusvirastosta. Eli tosiaan, jos voisitte pitäytyä seitsemässä, kuudessa minuutissa, niin se olisi hyvä. Muuten vain puhumme täällä keskenään, mikä sekin on ihan hyvä. Niin ja nettilähetys tietysti vielä. Mutta olisi hyvä, että ehdimme vielä esittämään parin kysymyksen sitten lopuksi. Kiitos. Mr. Chair, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Yritän nyt sitten tosiaan pitäytyä kuudessa minuutissa. Olin valmistellut 10 minuutin esittely, mutta täytyy katsoa. Eli keskityn EUn perusoikeus kirjaan ja siihen, miten voidaan suojella valtiottomia henkilöitä. Tämä saattaa olla hiukan tekninen esitys. Eli ensinnäkin tämän perusoikeuskirjan oikeudellinen status, sillä sehän on osa primäärilainsäädäntöä ja myöskin yksilöt voivat vedota siihen, eli sillä on myöskin vertikaalista vaikutusta. Tuomioistuimessa on nyt runsaasti oikeuskäytäntöä. Se on siis primäärilainsäädäntöä. lainsäädäntöä Joten sekuraarilainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten pitää olla sen mukaisia. Ja sitten siinä on vielä normipuitteisto liittyen sekundaarilainsäädännön tulkintaan. Ja sitten soveltamisala ja tulkinta. Eli tästä kalvolta voitte lukea tämän. Eli se sitoo toimielimiä ja jäsenvaltioita silloin, kun ne panevat täytäntöön EU-lainsäädäntöä. Tätähän on laajennettu, jotta jäsenvaltioiden täytyy noudattaa myöskin perusoikeuskirjaa, kun ne toteuttavat EU-oikeutta. Ja sitten tulkinnassa on tärkeää korostaa, että perusoikeuskirja kirja otetaan huomioon ja tässä täytyy noudattaa sitten ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Ja sitten ihmisoikeuksia suojellaan. Ja mitään kohtaa perusoikeuskirjasta ei voi tulkita niin, että sillä rajoitettaisiin ihmisoikeuksia, jotka on todettu muissa ihmisoikeusyleissopimuksissa. No nyt sitten kun katsotaan valtiottomia henkilöitä EU-oikeuden kannalta. Näitä on käsitelty EU-lainsäädännössä ja meillä on sama määritelmä kuin vuoden 1954 New Yorkin yleissopimuksessa. Pari esimerkkiä, jossa valtiot on henkilö ja heidän suojelunsa on noussut esiin. Mitä tulee EUn sosiaaliturvajärjestelmien koordinointiin, valtiottomat ovat samalla tilanteessa kuin EUn kansalaiset. He voivat matkustaa EUssa ilman viisumia. Ja sitten tuomioistuimessa on oikeuskäytäntöjä, jotka liittyvät valtiottomien suojeluun, erityisesti maahanmuuttokysymyksissä. Ja vuoden 2001 tapaus liittyi siihen, että e- Libanonissa asunut entinen palestinalainen muutti Saksaan ja yritti saada sitten sosiaalietuuksia. Ja Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan tuli uusi artikla voimaan, jossa sanotaan, että valtiottomia henkilöitä käsitellään kolmansien maiden kansalaisina. Tämä on vielä hiukan epäselvää. No, miten peruskilla voidaan konkreettisesti suojella? Sen soveltamisala on aika kattava Sehän koskee kaikkia kansalaisuudesta riippumatta, tai vaikka ysikan kansalaisuutta. Eli nämä ovat tällaisia oikeus elämään, oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, syrjimättömyys. Eli valtiottomat henkilöt myöskin nauttivat näistä oikeuksista, jotka on mainittu perusoikeuskirjassa. Ja sitten tässä on lueteltu kaikki nämä oikeudet, jotka kävin nopeasti läpi. Korostaisin niistä nyt kahta, ainakin jotka ovat erityisen tärkeitä. Vaipaus, va- oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, va- oikeus syrjimättömyyteen ja oikeus oikeudellisiin menettelyihin. Ja jos aika riittää, niin palaan vielä tähän. eli oikeus syrjimättömyyteen. Lähtökohta on siis neuvoston päätelmät joulukuuta 2015. Jäsenvaltiot totesivat, että on tärkeää vahvistaa näiden ihmisten oikeuksia ja vähentää syrjintäriskiä. No, tämä syrjimättömyys on vähän hankala kysymys. Siinä on kaksi osiota. Ensinnäkin siinä on avoin lista syrjintätapauksista. Se ei ole suljettu, vaan avoin lista, joten se koskee kaikkea syrjintää. Eli sitä voitaisiin soveltaa myöskin valtiottomien ja muiden välisiin suhteisiin, oli kyseistä sitten EUn kansalaisista tai kolmansien maiden kansalaisista. Ja sitten toisessa kohdassa käsitellään kansallisuuteen pohjautuvaa syrjintää. mutta tätä vielä ei ole sovellettu tuomioistuimissa, kun ajatellaan kolmansien maiden kansalaisia tai valtiottomia henkilöitä. Eli tämä on oikeudellinen tulkinta, mutta meillä ei tästä vielä ole oikeus käytäntöä. Ja sitten tulkinnan pitää olla oikeuskäytännön kanssa yhdenmukaista, ja sehän liittyy läheisesti kansainvälisiin ihmisoikeussäädöksiin, niin tällä tavalla tulkinta saattaa siirtyä tähän suuntaan. Ihmisoikeustuomioistuimessa on käsitelty syrjintä, joka on pohjautunut kansallisuuteen, ja sehän on laitonta. Eli se saattaa aiheuttaa ongelmia. Ja sitten hiljattain hyvättiin kansalaisaloite Minority Safe Back, joka lähinnä liittyy liittyy kansallisten vähemmistöjen suojeluun EU:ssa, mutta tämän aloitteen alullepanijat haluavat muuttaa EUn sekundaarilainsäädäntöä, jotta voidaan taada sama kohtelu valtiottomille ja EUn kansalaisille. No nyt tästä kerätään allekirjoituksia, mutta komission täytyy joka tapauksessa toimia. Ja lopuksi vielä sen, miten perusoikeuskirja voi suojella näitä ihmisiä mielivaltaisilta pidätyksiltä. Ja sitten on tämä palautusdirektiivi, jossa sanotaan, että pidätyksen täytyy päättyä, kun ei enää ole kohtuullista syytä uskoa, että henkilö poistetaan maasta. Ja monissa tapauksissa tuomioistuin on tuominnut, tulkinnut näitä tapauksessa sanoa, että kun kyse on valtiottomuudesta, niin juridisista ja muista syistä, niin jäsenvaltioiden on silloin vapautettava nämä henkilöt, vaikka ei edes tiedettäisi hänen henkilöllisyyttään. Eli oikeuskäytäntö tarjoaa lisäperusteita pidätyksille. Eli näitä sääntöjä täytyy tulkita tiukasti. No sitten, miten virastomme on ollut mukana tässä toiminnassa? Tässä nyt on muutama kohta liittyen valtiottomuuteen. Tässä on muutamia esimerkkejä. Seitsemän vuotta sitten laadittiin raportti, joka liittyi pidätyksiin ja palautusmenettelyihin. Kolme vuotta sitten julkistettiin pöytäkirja, äh, käsikirja, jossa puhuttiin valtiottomuuden vähentämisestä ja me olemme paikalla myöskin hotspoteissa. Ja tämän työn kautta saadaan suoraan tietoa valtiottomista kansallisista, eli kuvaitin bidonit, jotka saapuvat Kreikan saarelle. Ja sitten uusi raportti on tulossa liittyen maahanmuuttajalapsien pidätyksiin. Ja täytyy katsoa, miten voitaisiin välttää näitä mielivaltaisia pidätyksiä sekä de jure että de facto. Ja, ja sitten valtiottomuus voidaan ottaa mukaan myöskin Schengenin arviointitapauksiin, kun katsotaan, minkä tyyppisiä valtiottomia henkilöitä on pidätetty. No, itse olen tarkkailijana näillä missioilla ja olen jo tavannut valtiottomia henkilöitä, jotka on pidätetty, eli tähän voitaisiin ehkä keskittyä tulevaisuudessa. No niin, nyt olen ylittänyt kaikki puheajat, eli päätän nyt tähän ja nyt olen valmiit kuulemaan kysymyksiä. Kiitos. No niin, ja sitten vielä viimeinen puhuja. Ja sen jälkeen voit esittää kysymyksiä ja kommentteja. Eli näet uudelleen vielä Chris Nash Euroopan valtiottomuusverkostosta. Ja nyt hän puhuu näistä mielivaltaisista pidätyksistä, mutta ehkä myöskin muista kysymyksistä. Olkaa hyvä. Yeah, and I'm glad to... Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että sinun esityksesi oli niin tekninen, koska minun on häpeällisen epätekninen. Ja ajattelinkin, että aloitan tämän istuen kertomalla itsestäni ensin. Minä olen työs, aloittanut työni valtiottomien parissa vuonna 2010 ja sitten olen tehnyt tutkimusta. Vaimoni ja minä menin naimisiin 2011 ja vuodesta 2010 elämäni on kääntynyt vähän joka suuntaan. Me saimme äh, lapsen 2014 ja äh, ihan sattumasta minun poikani syntyi samana päivänä, kun äh, Euroopan valtiottomuusverkosto käynnisti valtioton lapsikampanjan. Minä olen iloinen, kun olen voinut seurata järjestöjen kasvamista yli 40 maataan. Olen matkustellut fantastisiin paikkoihin ja olen tavannut todella inspiroivia ihmisiä ja olen myös syönyt hyvää ruokaa, juonut halpaa viiniä ja katsonut huonoja televisio-ohjelmia. Ja minun ääneni ei kuitenkaan estänyt kotimaani lähtemistä EU-sta. En mitenkään olisi voinut ennustaa viimeistä seitsemän vuotta elämästäni. Nyt miettikääpä itse omia elämäni seitsemän vuotta taaksepäin. Yksity- yksityistä elämää, ammattielämää, julkista elämää. Seitsemän vuotta on pitkä aika, erittäin pitkä aika. Ja nyt sitten poistakaa se koko seitsemän vuotta tapahtuma tapahtumalla muististanne ja korvatkaa nämä muistikuvat äh, avuttomuudella, äh, turhautumisella, epätoivolla, traumalla, ajatelkaa kaikkea, mitä te ette voi tehdä tai minkä te ette voi koskea. Ajatelkaa esimerkiksi Antonia, joka pidätettiin seitsemäksi vuodeksi Bulgariassa, koska hän oli valtioton sen vuoksi, että Bulgaria epäonnistui identifioimasta häntä ja tarjoamasta hänelle äm, suojelua. Niin voisiko hiukan hidastaa? En aio rajoittaa aikaisin, mutta tulkitaan hiukan hankaluuksia pysyä kärryillä. Et jos hiukan voit hidastaa. Aim. Seitsemän vuotta on hyvin pitkä aika ja joillekin se on vielä pitempi. Ja tarinat, kuten Antonin tarina, niitä kerrotaan, niitä tapahtuu ympäri Eurooppaa ja hän on vain yksi näistä monista henkilöistä, joiden kanssa me puhuimme, kun teimme raporttiamme Suojellaan äh, valtiottomia henkilöitä. Käytän äh, tämän lyhyen aikani tänään selittääkseni teille, miksi valtiottomat äh, henkilöt ovat erityisen suuressa riskissä, että heidät mielivaltaisesti pidätetään. Tämä sitaatti on Francis Crepolta, joka on erityisesittelijä ihmisoikeuks, maahanmuuttajien ihmisoikeuksissa vuonna 2015. Hän sanoi, maahanmuuttajien pidättäminen on yksi näistä hiljaisista ää, tragedioista globalisoidussa maailmassa, joka tapahtuu suljettujen ovien takana kaukana mediasta, mutta joka kuitenkin tehdään inhimillisyyden hinnalla. Hän sanoi myös, että tämä on tragedia, jota on mahdotonta estää, mutta se johtuu nimenomaan poliittisen tahdon ja huomion puutteesta. Tämä on syy, miksi vuonna 2015 minun järjestöni käynnisti kolmenvuotisen projektin tutkia näitä mm, pidätyksiä, joita tehtiin valtiottomin henkilöiden kohdalla. ENS tekee yhteistyötä monien maiden kanssa. Meillä on yhteinen metodologia, johon kuuluu sekä kunnan tutkimusta että myös haastatteluita asianosaisten ja valtiottomien kanssa. Viime kuussa meillä oli Budapestissa konferenssi, johon kerääntyi 120 osallistujaa yli 30 eurooppalaista maasta ja käynnistimme tällaisen agendan muutosta varten. Jean Lambert, Meppi Jean Lambert toi tässä esiin näitä tiettyjä asioita, jotka liittyvät maahanmuutto- ja turvapaikkalainsäädäntöön ja minkä palaan hetken kuluttua. Tilanne, jonka Farid tässä sitaatissa selittää, on tuttu kaikille valtiottomille kun me haastattelimme, äh, niin kävi ilmi, että koko järjestelmä on puutteellinen äh, ja se ei myöskään täytä äh, laillisia standardeja. Maahanmuuttajien pidättäminen on äh, lisääntynyt, siitä on tullut trendi, mutta se on erityisen vaarallista valtiottomille, koska heillä ei ole mitään maata, mihinkä heidät voidaan palauttaa, ja sen vuoksi vaarana on, että he joutuvat olemaan pidätettynä hyvin kauan. Kaiken tärkeimmät tulokset tässä äh, agendassa on nimenomaan se, että löydettäisiin oikeanlaista suojelua ja että lainsäädäntöä täyteen pantaisiin ihmiset, äh, joilla ei ole kansalaisuutta, heitä rangaistaan siitä, että heillä ei ole mitään maata, johon heidät voitaisiin palauttaa. Kuten Melani juuri äsken selitti, suuri enemmistö eu valtioista äh, ei ole sitoutunut äh, valtiottomien menettelytapojen parantamiseen. Eli meillä on sen vuoksi hyvin paljon ihmisiä, joilla ei ole minkäännäköistä oikeudellista statusta, he eivät kykene työskentelemään ja he ovat kaiken sosiaaliavun ja turvan ulkopuolella. Ja tällaiset ihmiset äh, usein joutuvat eristykseen ja riski, että heitä käytetään kasvaan ja he usein joutuvat äh, eläkseen äh, rikollisuuteen ja tästä tulee tällainen noidankehä. Meidän agendamme muutokselle raportissa on viisi suositusta, avainsuositusta siitä, millä tavalla me voisimme paremmin suojella valtiottomia henkilöitä mielivaltaisilta pidätyksiltä. Ensinnäkin on tärkeää, että viranomaiset täytäntöönpanevat erilaisia vaihtoehtoja pidätykselle. Tällä hetkellä esimerkiksi Bulgaria ja Malta automaattisesti pidättävät henkilön öö, kun he antavat tällaisen äh, käännyttämispäätöksen, vaikkakaan henkilölle ei ole maata mihinkä palata. Mainitsin Antoni, joka oli seitsemän vuotta pidätettynä. Ja tämä tapahtuu koko Euroopan unionissa. Ja tämä on itse asiassa hyvin kallista ja epähumaania. Toisekseen kaikkien valtioiden täytyy ottaa käyttään äh, omanlaisia menettelytapoja, jotka liittyvät äh, valtiottomuuteen. On hyvin tärkeää tai painottaa, että ilman tällaisia menettelytapoja on mahdotonta myöskään identifioida, keitä vuoden 1954 yleissopimus koskee. Vuoden 2015 neuvoston johtopäätökset antavat mahdollisuuden EU-valtioille parantaa identifiointikäytänteitä ENSn tuella. Mutta vaikka äh, näitä menettelytapoja jo on, niin silti on hyvin hankalaa äh, identifioida valtiottomia. Kolmas äh, suositus on se, että pidätysten ei pitäisi olla mielivaltaisia eikä syrjiviä. Ja tämä pitäisi olla yksi osa kaikkia päätöksiä, mutta sitä ei kaikissa maissa ja tilanteissa huomioida. Neljäs suositus oli se, että on erittäin tärkeää mahdollista integraatio kunnissa regularisaatio keinojen kautta, koska muuten nämä ihmiset jäävät ikuiseen limboon ilman, että he kykenevät rakentamaan omaa elämäänsä ja olemaan osa yhteiskuntaa. Kristoff, joka on valtioton Bulgariassa, kertoi meille, olen ollut täällä 24 vuotta, en 24 tuntia tai 24 kuukautta, vaan vuotta. Ja maahanmuuttajien, maahanmuuttokeskuksessa pidätys on ollut kaikkein nöyryyttävin vaihe minun elämässäni. Viidenneksi, meidän täytyy saada kunnolla tietoja ja rekisteröintiä valtiottomista. Valtiottomat on rekisteröityvä oikein ja sen täytyy näkyä virallisissa tilastoissa. On toki laitoksia, jotka valvovat paremmin ja on myös EUn toimielimiä, parlamentti, jotka ovat tähän puuttuneet. Esimerkiksi EU äh, on tämä tällainen valvontakäsikirja äh, ja ohjeet. Parlamentti voisi myös äh, pyytää, että asetus, joka koskee maahanmuuttotilastoja, muutettaisiin niin, että jäsenvaltioiden olisi pakko kerätä myös valtiottomien määrä heidän alueellaan. Ja jotta parannettaisiin tätä, niin parlamentti voisi pyytää, että parannettaisiin myös valtiottomien henkilöiden suositusta. Ja toivomme, että tämä toimintasuunnitelma, jonka Claude viittasi, että live-valiokunta voisi myös hyväksyä päätöslauselman valtiottomuudesta. Haluaisin lopettaa esittelyni kertomalla romanista, joka oli meidän raportissamme mukana 2014, äh, Yhä valtioton, yhä kärsivä. Äh, Roman äh, oli valtioton, koska hän ei kyennyt perimään kansallisuutta isältänsä, joka oli entisestä Jugoslaviasta, tai äidiltä, joka tuli entisestä Neuvostoliitosta, ja hän ei koskaan saanut kansalaisuus- tai henkilökorttia, ja hän päätyi Slovakiaan 1990-luvun alussa. Mutta hän ei kuitenkaan näe saanut pakolaistatusta tai mitään suojelua. Ja koska Slovakiassa ei ollut minkäännäköistä suojelumekanismia valtiottomille, hän oli laittomasti maassa ja asui usein kaduilla. Viranomaiset eivät koskaan kyenneet karkottamaan häntä. Hänet pidätettiin 25 kertaa ja hän vietti useita kuukausia pidätettynä. 20 vuoden aikana hänen Slovakian oloaikanansa häntä ei koskaan regularisoita ja hän ei koskaan kyennyt äh, menemään naimisiin kumppaninsa kanssa. Ja sen jälkeen äh, hän kuoli äh, täysin yksin, epätoivoisena ja hylättynä. Romanin tarina on muistutus siitä, että valtiottomuuden ei vetä ratkea itsestään, vaan nimenomaan auttaa, muiden pitää auttaa ja ihmisiä ei saa tuomita koko elämäksi valtiottomiksi. Ja sen vuoksi on hienoa, että tämä valiokunta järjesti tämän kuulemisen täällä tänään. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli erinomainen puheenvuoro. Ennen kuin MEPit saavat puheenvuoron, minähän puhun jatkuvasti tästä torstaista, mutta tiedän, että Wikström olisi myöskin halunnut mainita tämän. Te olette valtiottomuuden asiantuntijoita ja ymmärrätte näitä asioita liittyen esimerkiksi turvapaikkakysymyksiin, niin tämä on ennennäkemätöntä aikaa oikeuden ja vapauksien ja turvallisuuden kysymyksissä. Eli meillä on useita kuulemisia ja lainsäädäntöä ja myöskin ei-lainsäädännöllistä toimintaa, ja tämä on ennennäkemätöntä. Kun ajatellaan, kuinka paljon kuulemisia on järjestetty, niin sekin on aivan ennennäkemätöntä. Eli onko sitten paljon ihmisiä paikalla, ja mikä päivä on, niin tässä tapauksessa esimerkiksi meidän täytyy tehdä jatkotyötä. Meidän täytyy toimia näissä asioissa parlamentissa. Itse olen mukana kansalaisjärjestön toiminnassa, joka käsittelee lasten valtiottomuutta. Meidän täytyy ryhtyä toimiin, eli haluaisin kiittää Chrisia kaikesta työstä, jota tämä verkosto on tehnyt, mutta kaikkia muitakin puhujia tänään. Kiitos erinomaisista alustuksista ja olen pahoillani, että painostin teitä puheen suhteen, mutta näin saamme aikaan hyvät päätelmät. Ja sitten nämä kolme jäsentä, jotka ovat vielä paikalla. Andres, halusitko sinä ensin puheenvuoron ja sitten ehkä, jos kahdella muulla on vielä jotain sanottavaa? Kiitoksia. Eli Chris Nashille pari kysymystä. Ensinnäkin kiitos tästä erinomaisesta aloitteesta. Ja yksi aloite vielä on käsitteillä vetoomusvaliokunnassa – Yli 20 000 ihmistä allekirjoitti sen viime vuonna Latviasta ja Virosta. Eli että Viron ja Latvian kansalaisuudettomat henkilöt saisivat äänestää Eurooppa-vaaleissa. Oletteko sitä mieltä, että Euroopan parlamentin tulisi tukea tätä aloitetta? Se oli täsmällinen kysymys. Sitten Zanoka, onko teillä jotain? Ei ole pakko. Onko teillä kysyttäviä? Kysyttävää? just not so much. Ei ehkä niinkään kysyttävää, mutta voisin tehdä ehdotuksen, miten tätä kuulemista voitaisiin arvioida. Ensinnä tietysti kiitokset niille, jotka puhuivat kuulemisen toisessa osassa ja aivan erityisesti haluan kiittää tietysti Chris Nashia. Minä olin esittelijänä perusoikeusviraston kohdalla. Ja arvostan kovasti raporttani, mutta täytyy sanoa, että tässä on vieläkin ongelmia 51 artiklan kohdalla, miten tätä perusoikeuskirjaa sovelletaan. Tämä huomattavasti vähentää mahdollisuuksiamme soveltaa perusoikeuskirjaa erityisesti vetomusvaliokunnassa, missä meidän täytyy aina viitata perusoikeuskirjaan ja komissio sitten tulee paikalle sanomaan, että kyllä, kyllä, mutta eihän se ei vaan kuulu meidän toimivaltaamme. Ei ole EU-toimivaltuutta, vaan jäsenvaltioiden toimivaltuutta. Sitten emme voi viitata perusoikeuskirjan 50 22 artiklan takia. Mutta jos ajatellaan EUn tulevaa lainsäädäntökehitystä johtuen Brexitistä, Verhofstadtin mietinnössä yksi ehdotus on poistaa 51 artikla. johtuen tavasta, miten tämä artikla on laadittu. Tämä tässä ongelmana ja siksi minä ehdottaisin live-valiokunnalle tässä yhteisessä kuulemisesta mennään vain pidemmälle asiassa ja laaditaan valiokunta-aloitteinen mietintö tai esitetään vetoomus siitä, että hyväksyttäisiin tämä mietintö kansalaisuudesta, joka laaditaan joka vuosi Sen yhteydessä käsitellään vain tällaisia rajanylitysongelmia ja muutamia muita ongelmia, mutta valtiottomuus ei ollenkaan kuulu tähän yhteyteen minun mielestäni. Tavallaan uudelleen alkaa keskustella EU-kansalaisuusasioista. Mahdollisuus ratkaista valtiottomuusongelma erityisesti lasten kohdalla voi tapahtua niin, että käytetään tätä mm, pätevää määritelmää EU-kansalaisuudesta ehkä äh, juristit voisivat auttaa. Tässä voitaisiin käyttää erinomaisia asiantuntijoita, joita tänäänkin saimme kuulla, jotta voitaisiin ratkaista se, miten täytäntöön pannaan käytännössä EU-kansalaisuutta. Kiitos. Kiitos Ten Vergia. Ei halua enää puheenvuoroa, mutta haluaisin kiittää häntä siitä, että hän oli täällä kuulemisen alusta loppuun asti. On tärkeää, että toimitaan näin. Eli haluaisiko joku teistä vielä puuttua näihin kahteen kohtaan, koska tässä lopussa haluaisin kertoa vähän seurata työstä, jota teemme, mutta Chris vielä, ole hyvä. Jotkut näistä kysymyksistä osoitettiin minulle, eli ehkä minun kuuluu niihin sitten myös vastata. Vastaisin ensimmäiseen kysymykseen sanomalla, että minun mielipiteelläni ei nyt välttämättä ole kauheasti väliä, mutta kysymys oli se, että pitäisikö tähän vaikuttaa sanoisin, että toki tämä kuuleminen osoittaa myös se, miten tärkeätä vetoomukset ovat. Kun me käynnistimme tämän vetomuksen, meille sanottiin, että se on ihan kukkua ja sillä ei ole mitään merkitystä, mutta tämä on ollut hyvin vahva ja tämä on demokraattinen voima ja täällä me nyt olemme puhumassa valtiottomuudesta. Ja sitten muihin asioihin minä vettaisin Katjan erinomaiseen vastaukseen ja todellisuus on, että ihmiset ovat joko kansalaisia ja heillä on kansalaisuus tai he ovat valtiottomia. On ihan oikeudellista fiktiota teeskennellä jotain muuta ja on erittäin vaarallista, jos EU hyväksyisi tällaisen näkökulman, koska minkälaisen signaalin se antaisi sitten muille maille, jotka voisivat hylätä puolet kansalaisista, jotka eivät ole tervetulleita poliittisten näkemysten tai kansalaisuudensa vuoksi. Eli tärkeää on, että tässä mennään eteenpäin valtiottomuuskysymyksessä laajemmin, koska kuten me kuulimme tänään, on hyvin paljon erilaisia ajatuksia siitä, miten toimia ja toivon mukaan puheenjohtaja vetää ne tässä yhteen. Ja kuten mainitsin, meistä olisi erittäin suureksi hyödyksi sen lisäksi, että on tämä tällainen omistautunut strategia, mutta myös äh, ajatus äh, tällaisesta äh, päätöslauselmasta, jossa voitaisiin identifioida niitä alueita, joissa voidaan päästä eteenpäin ja että sillä saataisiin myös tämä tällainen äh, äh, moraalinenkin näkökulma mukaan. Kiitos. Indeed, um... Kiitos. Sitten se, mitä Sanoka sanoi, no, ne olivat pikemminkin kommentteja ja tämä tietää lisätyötä kansalaisvapauksen valiokunnalle seuraavan 10-20 vuoden aikana, kun uudistamme EU-kansalaisuutta. Haluaisin kiittää Chrisia ja kaikkia puhujia näistä eri järjestöistä. Vikson on ollut täällä, mutta te sanoitte, että vetoomusvaliokunta on hyvä. Se osoittaa jatkuvasti, että se on hyvin tärkeä valiokunta tietyissä näissä monimutkaisissa kysymyksissä. ja haluan kunnioittaa heitä tästä työstä. Nämä, tämä on monimutkaista työtä. Tästä näemme esimerkkejä. Te puhuitte Brexitistä esimerkiksi. Se on yksi esimerkki. Ja niitä on paljon muitakin. En nyt tunne vetomusvaliokuntaa kovin hyvin, mutta meillä on aika paljon jäseniä, jotka ovat kummassakin valiokunnassa. Eli haluaisin kiittää Ceciliaa ja kollegoita vetomusvaliokunnassa. meidän täytyy käyttää näitä vetomuksia vetomuksia hyväksi. Ja Lipen osalta, kun me käsittelimme näitä eri kohtia, niin ihan kuin tämä on hyvin juridinen kysymys. Mutta myöskin hyvin inhimillinen kysymys. Ja sitten tämä on kytköksissä muihinkin lakeihin, kuten turvapaikkalakeihin, niin se tekee tilanteesta hyvin hankalan, mutta monimutkaisuus ei saa estää meitä, kuten Chris juuri totesi. Eli meidän täytyy laatia strategia ja meidän täytyy vähintäänkin ottaa huomioon se, mitä eri järjestöt tekevät, UNHCR-verkostot, mitä komissio ehdottaa, mitä UNICEF ja muut järjestöt totesivat. Meidän täytyy nyt katsoa, missä parlamentti voi toimia, koska mehän säädämme lakeja niin monella alalla. Eli ehdottaisin, että koordinaattoreille ja Wikströmille, hänellä on paljon kokemusta tästäkin valiokunnasta, eli meidän täytyy yhdessä miettiä strategiaa ja meidän täytyy määritellä valtiottomuus erikseen. En nyt lupaa mitään, koska No, sihteeristö nyt jo tuolla virnuilee, mutta me seuraamme tätä tilannetta, mutta se tehdään kokonaisvaltaisesti. Meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuuttoon – on nyt turha pilkkoa maahanmuuttoa osiin, vaan yritämme pitää kaiken kasassa, mutta myöskin täytäntöönpano on meille tärkeä kysymys. Eli seuranta on sitten sitä, siis olemme nauhoittaneet kaiken, mitä kaikki ovat sanoneet, ja tämä kokous kuului verkossa. Myöskin jäsenten puheenvuorot. Ja me yritämme sitten katsoa, millä tavalla Euroopan parlamentti ja kansalaisvapauksien valiokunta voivat edetä näissä kysymyksissä. Ja tietysti olemme yhteydessä myöskin vetoomusvaliokuntaan, joka on hyvin kiinnostunut tämän asian kehittymisestä. Ja sitten kollegat saavat sen käyttöönsä, mutta meidän täytyy ensin keskustella koordinaattorien kanssa ja kokeneiden jäsenten kanssa, jotka ovat tästä kiinnostuneita. En nyt puhu pidempään, koska on selvää, että asiat ovat tulleet esille enkä nyt halua mennä enää tämän pidemmälle. Niin. Ja meidän täytyy toimia nopeasti, koska tämä on tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys meille ja on tärkeää saada aikaan edistystä. Meidän täytyy katsoa myöskin tätä järjestystä, jossa asioita tehdään. Eli haluaisin vielä kiittää puhujoita erinomaisista puheenvuoroista. Nash, hänen vetomuksensa ja vetomusvaliokunnan kollegat. Nyt puhuttiin valtiottomuudesta. Tämä liittyy tähän asiaan, mutta se liittyy moniin muihinkin kysymyksiin, lasten kysymyksiin ja muihin. Eli tämä vain vahvistaa tätä, koska tämä on niin monimutkainen kysymys. Eli yhä useammat ovat nyt kiinnostuneita tästä asiasta. Eli lupaan, että me etenemme ja seuraamme tilannetta. Tulen nämä asiat hyvin. Sanoka tietää, että olen käsitellyt näitä kysymyksiä vuosikausia ja tiedän nämä asiat, joista te puhuitte liittyen vähemmistöihin ja muihin. Eli sen halusin vielä mainita. kansalaisia kiinnostaa tämä asia, ja jos katsotte tätä julkaisua, kuinka paljon järjestöjä on mukana ja ihmisiä, kuinka moni se vaikuttaa, niin valtiottomuus ei ole riittävän hyvin tunnettu käsite. Eli kiitoksia, että teitte siitä hiukan tunnetumman tänään. Ja kiitoksia, että olitte paikalla ja toivottavasti pystymme tosiaan seuraamaan tätä ja tarkastelemaan tätä asiaa uudelleen pikapuoliin. Eli kiitos kaikille, jotka olivat mukana tässä kuulemisessa. Kiitos.